So good afternoon everybody. Sorry to keep you uh, waiting. Hyvää iltapäivää kaikille. Pahoittelen, että joudutte odottelemaan. Mutta Madulla oli minulla toinen kokous ja liikenteen takia vähän kesti päästä paikalle. Nyt olemme tarkistamassa, onko Koratsa Bild tulossa seuraavaa kohtaa varten. Ai, te olette, oletteko, oletteko Koratsa Bild nyt iltapäivällä? Right, okay, very good. Oikein hyvä. En nähnyt sitä. Niin kaikki ovat siis paikalla. Sitten jos joku katsoo internetistä, tervetuloa takaisin. Muistuttaakseni vain, että meillä on uusi uutistiedote teille myös. näyttää paremmin kuin internetissä, kun käydä vasenta kättä. Niin uusi uutistiedote on, jonka voitte tilata, jos haluatte vaikka tietää, miten vähittäismyynti keskustelumme sujuu. Etenemme oikein hyvin De Jongin mielenkiintoisessa mietinnössä. Ja tarkoituksena tänä iltapäivänä puhua kompromissitarkistuksista ja saada kuultua varjoesittelijöiden näkemykset ja valmistella äänestystämme, joka on tulossa 15. marraskuuta. Joten pitemmittä puheitta esittelijä saa puheenvuoron. Thank you, Malcolm. Um... Kiitos, Malcolm. Voin puhua varsin lyhyesti. Ei ole järkeä ehkä käydä jokaista kompromissitarkistusta läpi. Strasbourgissa viime viikolla meillä oli oikein hyödyllinen ja rakentava kokous varjoesittelijöiden kanssa ja kaikki ehdottamani kompromissitarkistukset käytiin vielä yksityiskohtaisesti läpi. Niihin tehtiin muutoksia ja lisäsin uuden kompromissin, joka koskee sisämarkkinoiden tai yhteismarkkinoiden lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämä on meille tässä valiokunnassa hyvin tärkeä asia. Ja ehdotuksia oli useita useassa kohdassa ja näinpä ryh- keräsimme ne yhteen ryhmään. Kompromissi tarkistus 5 käsittelee tätä. Olen kiinnostunut kuulemaan muilta näistä kompromisseista, menevätkö ne oikeaan suuntaan. Ja lopuksi haluaisin vielä ehdottaa, jos reaktionne ovat varsin myönteisiä, että käymme kompromissiesi, no, tarkistuksia läpi kirjallisesti, koska kokousaika ei taida olla Strasbourgissa. Meillä on jo kovasti kiireitä. Eli sähköpostitse voidaan sopia mahdollisista erimielisyyksistä tämä menettelytavasta. So, let's, uh, let's open the discussion on... Aloitetaan keskustelu kompromissiehdotuksesta. Herra Boris. Dear Mr. Chair, dear Mr. Young, uh, Mr. Puheenjohtaja Young, herra Rova Koratsabil haluaa kiittää rakentavasta kokouksesta, joka viime viikolla pidettiin Strasbourgissa. Haluaisin ottaa esille puheenaiheet Kompromissitarkistusehdotukset ovat hyvä pohja työlle, mutta täytyy vielä muutamaan aukilevan asiaan puuttua. Vapaan esteet. Siinä täytyy toteuttaa olemassa oleva lainsäädäntö. Se on tärkeää. Olen iloinen, että esittelijä on ottanut mukaan myös päivitettyihin kompromisseihin jatkuvan sitoumuksemme poistaa esteitä, kun välittäjät äh, Do you think you could read just a bit, a bit more slowly? Voisitteko lukea vähän hitaammin? Tulkeilla näyttää olevan vaikeuksia, kun tekstiä luetaan. Toiseksi, kuten varjoesittelyn kokouksessa keskusteltiin, toimintasuunnitelma on elävä dokumentti, mutta se täytyy kirjoittaa tai avata uudestaan komission puolella. Siitä ei pitäisi tulla byrokraattinen toiminta. Nyt täytyisi sitten suuntautua sidosryhmiin ja paikallisviranomaisiin, jotta päästään eteenpäin ja saadaan toimintaa liikkeelle yhteisten sääntöjen tarjoamissa puitteissa helpottaa pk-yritysten pääsyä markkinoille. Kolmanneksi olen iloinen, että olemme päässeet lähelle kannoissa ostoskeskuksista, mutta vielä täytyy saada aikaan parempi tasapaino, jotta voidaan ottaa enemmän vastuuta kestävyydestä jotta on laaja valinnanvara kuluttajille ja että pienet kaupat pääsevät markkinoille. Sitten business-to-business-suhteet ja reilut kauppatavat tässä vaiheessa ei pitäisi lähteä lisäsääntelytoimiin ja sanktioihin. täytyy odottaa olemassa olevan vaikutusten arvioinnin äh, vaikutuksia. Täytyisi antaa vapaaehtoisille aloitteille tilaisuus, johon lähdettiin kuukausi sitten. Se on historiallinen sopimus. Ei pelkästään periaatteiden osalta hyvistä tavoista käytänteistä, vaan myös kun siinä on vapaaehtoinen toimeenpanomekanismi sidosryhmien keskuudessa. He eivät aiemmin edes ole puheväleissä. Yli 500 vähittäismyyjää on sitoutunut toteuttamaan kehyksen. Täytyy painostaa, että he saisivat aikaan tuloksia ja liikkuvisat nopeammin. Me parlamenttina, kuten myös komissio, arvioivat tuloksia säännöllisin väliajoin. Lainsäädäntö tällä hetkellä heikentäisi kehystä kuin sitä vahvistaisi. Odotan kovasti, että hyvä yhteistyö jatkuu jotta päästään lopulliseen sopimukseen. Koratsa Bild, kiitos. Um, who's next? Kuka se olisi seuraavaksi? Rova Peres, olkaa hyvä. Good afternoon. muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aluksi haluan onnitella De Jongia hän tekemästään hyvästä työstä. Viime viikolla meillä oli yhteinen kokous ja kävimme mielenkiintoisen ja rikastavan keskustelun näistä alkuperäisistä tarkistuksista. On hienoa, että esittelijä on ottanut ryhmän huolenaiheet mukaan ja ne näkyvät myös näissä kompromissitarkistuksissa. Haluaisin esitellä viisi kompromissitarkistusta, jotka ovat ryhmälleni hyvin tärkeitä. Ensinnäkin nelos kohta, jossa parannetaan rahoituksen saatavuutta ja sitten viisi, jossa puhutaan hallinnollisten esteiden aiheuttamista vaikeuksista yrityksille. Tässä viisi kohdan viimeisessä kohdassa tämä on muotoiltu uudelleen. Ja kymmenen tarkistuksessa olisi hyvä viitata myös kolmansien maiden palveluntarjoajiin, ja tässä pitäisi ottaa mukaan myös työntekijät. Ja sitten kompromissitarkistus 11, se on ryhmälleni äärimmäisen tärkeä. On hyvä, että tässä viitataan komissioon niin, että katsotaan tämän vapaaehtoisen aloitteen toimivuutta. Yes ja hyviä käytänteitä vuoden jälkeen sen toimintaan ottamisesta ja katsotaan, miten tätä voitaisiin parantaa entisestään. On hyvä, että meillä on tällainen vapaaehtoinen aloite, mutta täytyy olla myös mahdollisuus puuttua olemassa oleviin virheisiin. Sitten vielä 13, joka koskee työolosuhteita ja työntekijöiden palkkoja marketeissa ja jakelussa. Sitten 4a kohta, joka koskee kansallisia verojärjestelmiä, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä kaupankäyntimalleja ja näin aiheuttavat markkinoiden vääristymistä. Me emme tue tätä tavoitetta, tätä ehdotusta. Ja sitten vielä lopuksi uusi kohta 5a, ryhmäni on yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioille on syytä muistuttaa, kuinka tärkeää lainsäädännön täytäntöönpano ja transponointi on. Ja olisi hyvä harjoittaa nollatoleranssia, mikäli jäsenvaltiot eivät pidä säädöistä kiinni. Kiitän tässä yhteydessä vielä kerran De Jongia hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Kiitos. Uh, Herra Lückegaard seuraavana. Thank you. Uh, I also would like to thank the, the rapporteur for a good meeting uh, last week. Minäkin kiittäisin hyvästä viime viikon kokouksesta. Edistystä saatiin aikaan. Useimmat kysymykset tulivat keskustelluiksi vakavasti ja se mitä nyt nähdään on vakava yritys päästä eteenpäin. Esittelijä on tehnyt oikein hienoa työtä tähän asti. Kommentteja on joistakin ehdotuksista menemättä liikaa yksityiskohtiin, mutta ensimmäiset kuusi tarkistusta ovat ok. <laughs> Number seven. Uh... Numero seitsemän. Siellä ongelmat alkavat. Vielä on vähän epäselvää, että mikä tarkoitus tarkistuksella seitsemän on. Se on liian pitkä, liian paljon sanoja kuvaamaan sellaista, mikä näyttää olevan vähän epämääräistä vieläkin. Haluaisin keskustella tästä uudestaan. Sitten kasi ostoskeskuksista olen samaa mieltä Kolatsa Piltin kanssa, että, että tämä ei vielä sovi meille. Suoraan sanoen en tiedä, että onko ollenkaan mahdollista saada muita ryhmiä tähän mukaan. Koska periaatteessa mielestäni on outoa tai omituista, vähän ottaa tämä ongelma esiin sellaisena kuin se on tässä kuvattu. Mutta tietysti olemme valmiita kuuntelemaan ehdotuksia, mutta tällaisenaan se ei ole tarpeeksi selkeä, että mikä tämä tarkoitus on. Jos tämän ymmärrän oikein, niin me voi vielä olla samaa mieltä. Ysi, siitä on kysymys minulle. Tietysti edistystä ysissä on saavutettu. Pidämme hyvänä ensimmäistä osaa, numerossa yhdeksän. No sitten tämä toinen osa. Franchise-järjestelmien ja hintamanipuloinnin kielto näyttää vähän oudolta minulle. Ehkäpä tämä voitaisiin ottaa kohta kohdalta tai jakaa puoliksi, mutta tästä voisi keskustella lisää. Kymppi on ok. Sitten 11. Ottaisin yhden kysymyksen esille. Tämä viimeinen lause – kun puhutaan lisää itsenäisestä toimeenpanomekanismista, additional independent enforcement mechanism, missä siinä nyt oikein puhutaan? Pitäisi olla selkeä kuva siitä, mitä käsitellään, jotta voisi tukea. Mutta jos selkeä vastaus saadaan, jos se on hyväksyttävissä, niin ehkä voimme hyväksyä tarkistuksen sellaisenaan. 12 ja 13 on eivät sovi, mutta se ei varmaan tule yllätyksenä esittelijälle, joten se siitä. Kaiken kaikkiaan hyvää työtä tähän mennessä. Ja kuten sanoin, olemme valmiita jatkokeskusteluihin näistä mainitsemistani tarkistuksista. Kiitos. Very much. Uh, Mrs. Kiitos, Sitrova Ruuli. Vielen Dank. Uh, Kiitos. Olen tästä nyt hieman pahoillani. Ei riitä, että kaikista puhutaan vain hienosti, eikä oikein tartuta todellisiin ongelmiin. Meillä oli tämä pyörän pöydän keskustelu, ja sidosryhmä sanoi, että heitä ei kuunnella kylliksi. Ja tämä mainitaan tässä ainoastaan 12 kohdassa, eli komissiota kehotetaan tarkistamaan, voisiko oikeusasiamies olla tässä hyvä, hyvä asia. Ja emme saa toimia se liian myöhään ja oikeusasiamies voisi ehkä tässä auttaa asioiden käsittelyssä. Mutta tässä on todella ollut valitettavaa, että sidosryhmä ei ole kuultu. On yritettävä puuttua tähän konfliktiin. 10, 11, 12 ja 13 ovat meille tässä oikeastaan tärkeimmät kohdat, koska näillä vastataan eri ongelmiin. Ensinnäkin lainsäädännön täytäntöönpano. Olen yhtä mieltä siitä, että uutta, uusia sääntöjä säädöksiä ei tarvita, mutta täytäntöönpano. Miksi ylipäätään teemme mitään, jos täytäntöönpanosta ei huolehdita tai toteuteta hyviä käytänteitä oikealla tavalla? Muutenhan vapaaehtoiset puitteet eivät ole enää uskottavat. Eli jos meillä on vapaaehtoiset puitteet, silloin täytyy taata se, että ongelmat voidaan myös ratkaista. Ja täytyy katsoa, millä tavalla tämä tapahtuu. Oikeusasiamies voisi auttaa ongelmien ratkaisussa. Turha tässä on puhua eri nimillä. Totta kai tässä on eri sidosryhmillä on eri edut ajattavanaan Ja siksi tällainen välittäjä, välittäjä sovittelija olisi tässä ehkä tarpeen, jotta sopimuksiin päästään. Ai niin, ja unohdin vielä kiittää esittelijä tästä mietinnöstä. Toivottavasti hänen ehdotuksensa ovat hyvä pohja kompromisseille. 4a ja 5b ovat sellaisia, että me tuemme niitä täysin. Well, I'd like to thank Dennis as well, so I'm just going to put my hat on as the shadow rapper. Minä nyt otan sitten varjoesittelijän vallin tästä. Viime viikolla olin siellä mukana ja nyt ne kompromissitarkistuksia olemme tarkastelleet tarkasti. Merkittävä osa voimme tukea, sen jo muistiossa ilmaisimme joten että päästään eteenpäin kokouksessa, niin otin, ottaisin esille muutaman ongelmallisen kohdan. Ja ne ovat itse asiassa aika samanlaisia kuin Rovakoratsa Bildin ja herra Lökkegaardin, jotta voidaan ehkä sitten katsoa, päästäänkö tässä eteenpäin. Kompromissitarkistus kahdeksan. Olemme edelleen skeptisiä siitä, että miten nämä asiat tässä esitetään – kun ne ovat kuitenkin jäsenvaltioiden niiden lainsäädännön alainen asia. Emmekä ole kovin vakuuttuneita, että se on komission asia hoitaa niitä. Ainoa kompromissi tähän saattaisi olla, että tiedämme, että komissiolla on paljon tietoja nyt kerättynä äh, tulostaulussa, jotka liittyvät ostoskäyttäytymiseen. Siellä voisi olla jotain avauksia, mutta Kiinteistöt, kiinteistöhinnat näyttävät olevan sellainen asia, johon valiokunnan ei pitäisi oikeastaan puuttua vielä laajemmalti ottaen. Joku on kiinnittänyt huomiomme eikä yllättäen, koska tietysti se osoittaa, miten ihmiset ovat vasta kiinnostuneita kun sanotaan, että vuokra, vuokrat ovat yleensä liian korkeita pienille ja itsenäisille yrittäjille. Jotkut ovat sanoneet, että oikeastaan näin ei ole. Mutta tätä ei oikeastaan voi riippumasti varmistaa. Ei pidä esittää sellaisia väitteitä, joita ei voi todentaa. Tämä vain esittelijänä, esittelijälle tiedoksi, että hän voisi sitten päättää, että haluaako hän modifioida tätä vai edetä eh, tämän ehdotuksen kanssa. Sitten 11 ja 12. Näihin ovat monet kollegat viitanneet. Minusta näyttää, pitäisi harkita, että mikä on tilanne tällä hetkellä. EPMn alkuperäistä kompromissiehdotusta, se oli osa mielestäni. Tavallaan meillä on toimeenpanomekanismeja, ja nyt sitten ehdotetaan useissa jäsenvaltioissa vapaaehtoisia toimeenpanomekanismeja YKssa. Meillä on lainsäädäntöön perustuva. Täytyy miettiä sitä asiaa, että asioita on tapahtumassa ja meidän intressimme tässä mielestäni näyttäisi olevan, että voidaan varmistaa, että kerätään tietoja ja seurataan näitä uusia aloitteita, jotta nähdään, miten ne toimivat käytännössä, mikä niiden vaikutus on. Ja onko meille sitten sisämarkkinavaikutuksia esimerkiksi rajat äh, jakeluketjuissa? oikeusasiamies, äh, tarjontaketju, väärinkäytös tai väärinkäytösten vastustamisjärjestelyt, jotain tällaista. Sitä pitäisi noudattaa mielestäni. Tiedän, että on joitakin ehdotuksia, että pitäisi olla yhteisötason väliintulo siinä mielessä, että välitysmenettelyjärjestelyjä laitettaisiin toimimaan, mutta meidän puoleltamme ja se on sellainen asia, että näillä aloilla ei pitäisi käyttää eurooppalaista toimivaltuutta, koska jokaisella jäsenvaltiolla on omat mekanisminsa käsitellä näitä asioita, ja tämä näyttää olevan muidenkin ryhmien kanta, ja olisi epäasianmukaista Euroopan lain käyttöä tehdä seuraavan tasolla. jos tarkistukset voisivat paremmin ottaa huomioon sen äh, näiden vapaaehtoisten järjestelmien todellisen asiantilan ja miten niitä voidaan edistää, sitten olisimme taipuvaisempia tukemaan. Sitten nämä muut osa-alueet varmistaakseni, että tässäkin olemme Lokkikaarti ja Koratsapillin linjalla tässä kysymyksessä, joka koskee alennuksia, hintoja, hintojen asetantaa, ja nämä muut asiat, jos mentäisiin liian pitkälle mielestäni markkinaväliin tulossa. Toisaalta olemme vähän pettyneitä, että jotkut näkökohdat, jotka on nimenomaan esitimme yksinoikeuksista, ryhmäpoikkeuksista ja jotka mielestämme ovat tärkeä osa um, and, and... jakeluketjuja. Niitä täytyy seurata, koska uusi järjestelmä on työn alla ja pääosasto raportoi sen osasta näistä kohdista. Pitäisin hyvänä sitä, että löydettäisiin nämä tämän, äh, että löydettäisiin tapa, jolla ne voitaisiin sillä mainita nimenomaan. Minun tarkistukseni 61, jonka jätin, mielestäni se ei ole kovin hyvin katettu tässä esittelijä sanoi, että sitä äänestettäisiin täydentävänä jollekin hänelle omille tarkistuksilleen. Tässä laajoja näkökohtia meidän puoleltamme kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen vähän lisätyöllä päädytään erityisen hyödylliseen ja arvokkaaseen mietintöön jälleen, jotta saadaan vietyä eteenpäin ymmärtämystämme, sitoutumistamme, tulevia toimia, jotka liittyvät siihen miten ymmärretään niin luodaan ilmapiiriä sille, että olisi aktiivinen väittäismyyntisektori, joka suuntautuu kuluttajiin. Siitähän on kyse. Hyvä. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Jotkut muut kuin varjoesittelijät tai esittelijät, aloitetaanko puheenvuoroja komission paikalla? Haluaako komissio kommentoida ollenkaan? Ei, kyllä. Ei tässä vaiheessa. Puheenjohtaja jatkaa missä tapauksessa Vahvistan asian tilan. Siis Kiitos kovasti Malcolm ja kaikki muut näistä huomioista. Joidenkin asioiden suhteen olen joustavampi kuin toisten. Ja uskon, että yksi eroista Alden kanssa liittyen kompromissiin kahdeksan – on, että komission toimintasuunnitelmassa, joka koskee vähittäiskauppaa, niin tämän, tässä olisi myös tällainen ähm, tarvehankintaan riittävä kysymys, taloudellisten tarpeiden määritteleminen. Eli voi olla, että paikallistasolla tarvitaan että suunnittelu, suunnittelu ja tätä kompromissi kahdeksan juuri koskee. Ja jos havaitsemme, että tästä voisi olla valtavasti haittaa olemassa oleville liikkitiloille, jos kuntatasolla hyväksyttäisiin vielä lisää kaupunkikeskusten ulkopuolisia kauppakeskuksia, niin tämä ei niinkään koske tätä taloudellisten tarpeiden kartoittamista, vaan tässä halutaan varmistaa se, että emme puutu tähän testaukseen, joka liittyy taloudellisiin tarpeisiin. Ja kompromisseista tämä käy ilmi. Eli että mikään lainsäädäntö ei saa olla syrjivää tai sellaista, että se vääristää kilpailua. Ja tätä tässä kompromississa korostetaan. Eli on joitakin kohtia, josta emme, en ole niin joustavia. Kompromissi seitsemän, riippumattomat vähittäiskauppiaat. Monet kommentoivat tätä. Nyt on ensimmäinen kerta heidän mukaansa, että Euroopan parlamentti todella tunnustaa tällaisen itsenäisen vähittäiskaupan roolin, eikä menisi tässä nyt liian pitkälle. Mitä sitten tulee näihin muihin tarkistuksiin? En ole niiden osalta joustamaton. Kompromissihan pyrkii heijastelemaan sitä, mitä suurin osa ryhmistä voisi hyväksyä. Aina tähän ei ole helppoa päästä. Mutta mitä tulee sanamuotoihin ja tämän kaltaiseen, meillä on vielä aikaa puuttua niihin. Ja todella pyydän kaikilta konkreettisia ehdotuksia tarkistuksiin liittyen. Ja toivottavasti aina kun mahdollista saamme kaikkia tai useampia meistä tyydyttäviä ratkaisuja. Ja sitten vielä siihen liittyen, mitä Malcolm sanoi näistä franchise-kauppiaista, kompromissiehdotus 9. Totta kai olen katsonut alkuperäistä tarkistusta ECRltä. Tässä puhutaan tällaisen ryhmäpoikkeuksen soveltamisesta. Siis jos otan kirjaimellisesti tämän ECRn tekstin. Sanon, että se kävi, eikä sitä tarvitse tarkistaa ja jättäkäämme se tähän malliin. Mutta jotta keskustelulta vältytään, on parempi ehkä jättää se pois. Ei ole syytä nyt lähteä määrittelemään sitä, haluammeko määritellä uudelleen ryhmäpoikkeusta. mutta tässä muodossa tämä toivottavasti voi tyydyttää monia. No, vielä kerran pyydän teiltä mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia sähköpostitse minulle. Sitten katsomme kompromissitarkistusten lopullista muotoa ja katsotaan, pitääkö meidän tavata vielä sellaisen kompromissitarkistusten läpikäymiseksi, joista emme ole päässeet sopuun. Yhteistyö on ollut läheistä, joten 5. marraskuuta asti, vaikka sinne vihreä viikko onkin välissä, niin kyllä pystymme varmaan samaan aikaan erittäin hyvän mietinnön, joka saa varmasti paljon tukea. Joten kiitos kovasti Dennis tästä. Hyvä. Seuraava oma-aloitemietintö. Se on Rochefortilta, jota myöskin muuten kiitän johtajuudesta kuluttajaohjelmassa. Kokouksen alussa sanoin, että siitä saimme sopimuksen. Halusin sen tehdä kokouksen alussa, joten et ollut täällä vastaanottamassa kiitoksia, mutta nyt haluaisin tarttua tilaisuuteen ja tunnust, antaa tunnustusta nyt. Sitten tämä uusi mietintö, joka koskee epäasiallisia kauppatapoja, sitä koskevaa direktiiviä. Komissio on jälleen paikalla. Onko jo komissiosta joku, joka voisi puhua? Herra Greco, hyvä. Muistutan herra Grecoa, että hän voisi sanoa muutaman sanan oikeusasioiden pääosaston näkökulmasta jälkeen, kun jäseniä on kuultu. Herra Borisov, ja Senelovaa, Ruuli ja minä itse, jotka osallistuvat keskusteluun ja kaikki muutkin, jotka haluavat osallistua, joten herra Rochefort saa välittömästi puheenvuoron. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Me ei ole tästä ensimmäisen kerran keskustelimme valiokunnassa tästä mietintöluonnoksesta, joten hyvät kollegat, te olette saaneet minun ensimmäisen äh, mietintöversioni ehdotuksen ja yritän sitä tässä nyt esitellä teille aika tiiviisti ja tietysti ennen kaikkea uteliaana kuulen teiltä sitten ehdotuksia ja reaktioitanne, muutosehdotuksia, täydennyksiä ja niin edelleen. On kolme kysymystä, jotka pitää ottaa esille, koska mm, kaikille tämän tietävätkin, mutta toistaiseen on kyse nimittäin siitä, että arvioidaan direktiivi, joka koskee sopimattomia kaupallisia menettelyjä. Tässä voidaan ottaa esille kolme kysymystä. Ensinnäkin, haluammeko me vaiko emme muuttaa direktiivitekstiä itseään Toiseksi, mitä olemme mieltä sen täytäntöönpanosta ja lopuksi, miten toimia niin, että kuluttajat voisivat täysin hyötyä tästä tekstistä ja voidaan tehokkaasti esittää kanteita, jotta asiat sujuisivat niin kuin pitää. Ensimmäinen kysymys, niin kuin sanoin jo viime kerrallakin, en ehdota tässä tilanteessa sitä, että suuremmin muutettaisiin direktiivitekstiä. Olen sitä mieltä, että teksti on hyvä, direktiivi toimii hyvin ja isot muutokset mielestäni tässä vaiheessa eivät ole tarpeen. Muistan, että tämä on maksimiharmonisaatiota peräänkuuluttava direktiivi ja ne perustuvat tiettyihin luetteluihin, puhun tästä mustasta listasta kohta näistä ää, huonoon sopimuksessa kauppamenettelystä, mutta tähän liittyy myös riippumatta tästä listasta mahdollisuus arvioida tapaus tapaukselta asioita jäsenvaltioissa, siis tapauksia, joita voidaan pitää sop- epäreiluina sopimattomina tämän listan ulkopuoleltakin. Minä en siis ehdota sitä, että suuremmin muutetaan tätä tekstiä. Olen sitä mieltä, että itse liite liitte täytyy säilyttää tällaisena, mikä ei kuitenkaan estä sitä, että etteikö komissio jatkossakin voisi laatia tällaista listaa sopimattomista menettelyistä jäsenvaltioiden viranomaisten avulla, jotta voidaan sitten arvioida jonakin päivänä tulevaisuudessa – kuinka voidaan sopeuttaa tätä liitelistaa tila- realiteetteihin. Pitää, tämä on tällainen niin jatkuvaa arviointiprosessia, mutta tällä hetkellä kuitenkaan en usko, että olisi tarpeen muuttaa tätä liitettä. Sitten on toinenkin aihe, josta olemme jo usein puhuneet, nimittäin pitääkö direktiivin sovellusalaa laajentaa, koska tällä hetkellä – on tällainen B2C-vaihe, koskevatko nämä yritysten välisiä suhteita, suhteita myös. Me olemme tästä puhunut monta kertaa, olemme puhuneet myös kuuluisesta huijaustoiminnasta, mitä tulee yrityshakemistoon. Tämä koskee monia pieniä yrityksiä. Herra Donion mietintö onkin poistunut, mutta herra Donjonin, Dojongin mietintö muutama viikko sitten oli esille ja silloin tähän puhuttiin paljonkin, joten tietysti olen, minua kovasti kiinnostaa tietää, oletteko te tästä samaa mieltä, mutta mielestäni ei pidä laajentaa direktiivin sovellusalaa. Sitä paitsi te ehkä tiedättekin tai muistatte, että jäsenvaltiot, jotka voi, toivat, toivat näin tehdä, niin voivat näin tehdä neljä jäsenvaltiota on sove, laajentanut sen sovellusalaa vapaaehtoisesti. Sitten toinen elementti, miten tekstiä sovelletaan, ja tämä on tietenkin varsin tärkeä aspekti, ja mietinnössäni haluaisin toimia niin, että olemme todella tarkkoja, miten tekstiä sovelletaan, koska tällä alalla on vielä paljon asioita korjattavana ja pitää konkreettisesti edetä, kun korjataan tilannetta. Komissiolla täytyy olla täysin oma roolinsa ja meidän pitää tukea komissiota, kun se valppaasti seuraa, missä määrin direktiiviä sovelletaan käytännössä jäsenvaltiotasolla, ja sanoisin jopa niin, että silloin kun se on välttämätöntä, voidaan myös puuttua tarmokkaasti jäsenvaltioihin, jotka estäisivät täytäntöönpanoa tai rikkoisivat sitä vastaan. Sitä paitsi viimeinen vaihe, mitä tulee maksimiharmonisaatioon, tuli esille vasta muutama kuukausi sitten. Sitten myös viranomaisten välinen yhteistyö tarvitsee vahvistusta kansallistasolla, siis ne, niiden, jotka ovat vastuussa direktiivin soveltamisesta. Tässäkin komissio vuoden, ensi vuoden loppuun mennessä aikoo tutkia huolella, missä määrin CPC-asetus on siirretty mm, kansallisen lainsäädäntöön ja näin tuetaan kuluttajia. Me tietenkin rohkaisisinkin komissiota toimimaan juuri tällä tavalla. Samoin on tämä kuuluisa äh, äh, tehoiskuoperaatio, joita on tulossa. Ne ovat varsin hyödyllisiä. Näin nähdään, miten kentällä varsinaisesti sitten käytännössä tehdään sitä kaikkea, mitä pitääkin, jotta nämä tällaiset sopimattomat kaupalliset menetelmät saavat tarvittavan palkkansa, eli sanktio. Sitten vielä sanktiossa tosiaankin. On selvää, että joissakin tilanteissa, joissakin jäsenvaltioissa on käytössä seuraamuksia, joita, jotka eivät ole vielä tarpeeksi varoittavia, pelottavia, ja siksi minä uskonkin, että meidän täytyy puhua selkeästi näistä ilman, että tietenkään toimi mitenkään tuomarin paikalla, mutta kuitenkin meidän pitää pohtia, minkästä suuntaa meidän pitää antaa, ja mitä meihin tulee, niin Koskaan ei pitäisi olla mahdollista, että hyöty sopimattomista epärehellisistä kauppatoimista olisi suurempi kuin sanktio. Siis sanktion pitää sanktio ei koskaan olla alle tämän hyödyn, mikä joko huijari on saanut harhaanjohtavasta tai väärästä toiminnastaan. Eihän silloin kannattaa toimia rehellisesti, jos sanktiot eivät ole tarpeeksi rankkoja. Tietenkin harkinnanvara jätetään kansallisille viranomaisille, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia. Sitten vielä direktiivin soveltamisesta on olemassa myös omia välineitä, joita komissio on ehdottanut. Niitähän on kaksi, kuten te tiedätte. On tämä suuntaantava asiakirja, joka seuraa direktiivin soveltamista, ja sitten tietokanta kaikista tilanteista, jotka ovat olleet näitä sopimattomia kaupallisia menettelyitä tai muita. Joten rohkaisen komissiota tarkistamaan tätä suuntaa antavaa asiakirjaa ensi vuoden loppuun mennessä, että se olisi täysin ajan tasalla. Ja mitä tulee vielä näihin tietokant- tähän tietokantaan, niin pikkuinen hankaluus liittyy siihen, että tällä hetkellä, ja myönnänkin, että tämä on hiukan iso pyyntö minulta, mutta tämä tietokanta on pelkästään englannin kielellä. Jos me haluamme, että tietokanta todellakin palvelee kokonaisuudessaan kaikkia jäsenvaltioita ja aivan erityisesti niitä, jotka, ta- jotka tarvitsevat tietoa, ajatellaan tietysti kuluttajajärjestöjä, niin silloin tässä asteittain pitää toimia niin, että muitakin kieliä unionissa tulee mukaan tietokantaa niin, että tietokantaa siis pitää kääntää muille kielelle. Sitten vielä kolmas kohta. Pitää olla varsin vaativa ja valpas, jotta kuluttajat voivat täysin hyötyä nopeista oikeussuojakeitosta ja myös kohtuuhintaisista Tämä on aika helppoa tämän valiokunnan tästä muistuttaa, koska tässä vain tavallaan toistamme viime viikkojen työmme sisältöä ja mainitsen vain kaksi asiaa. Toisaalta täysi täytäntöönpano, direktiivin täytäntöönpano, tämä koskee vaihtoehtoisia riidan ratkaisu keinoja ja sitten myös tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisut mm, verkossa niin että pikkuhiljaa sitten EU toisaalta komission työn kautta, meidän työmme kautta tässä valiokunnassa, niin pikkuhiljaa saamme aikaan tällaisen kollektiiviset oikeussuojakeinot unionin tasolla, jossa sitten todellakin kunnioitetaan kaikkien osapuolten oikeuksia. Ja kun puhutaan e- sopimuksesta kaupallista menettelystä, niin silloin kannattaa muistuttaa myös siitä, kuinka tarpeellista on edistyä tämän kollektiivisen hankkeen tai kollektiivisten oikeussuojakeinojen kohdalla. Tässä näitä pääkohtia en unohda suinkaan kuluttajajärjestöjä, joilla aina on tärkeä roolinsa näille järjestöille Samoin Euroopan kuluttajakeskusverkostolle pitää antaa kaikki tarvittavat tiedot. Ja minä muistutan teitä, hyvät kollegat, näistä kolmesta perusajatuksesta vielä. Ensinnäkin ei muuteta toistaiseksi merkittävällä tavalla direktiivin tekstiä. Toiseksi tehdään kaikki tarvittava jotta komissio parantaisi täytäntöönpanopuolta ja vielä lopuksi valvotaan sitä, että kanteet voidaan esittää tehokkaasti, nopeasti, kohtuuhintaan Tää, näin toimimme, ja toimimme aivan niin kuin näiden aikaisemmin hyväksyttyjen tekstien kohdalla, ja siksi odotankin nyt tässä suurella mielenkiinnolla teiltä kommentteja. Kiitoksia. Good. Well, thank you for that, uh, that very thorough and extremely... Kiitoksia oikein. Hyvä näkemys asioista tuli esille, joten katsotaan, mitä kollegat tästä ovat mieltä. Herra Borisov, olkaa hyvä. Dear Mr. Chair, dear colleagues, dear Mr. Rochefort, thanks. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä Rochefort. Kiitos rakentavasta yhteistyöstä. Jos haluamme tulla toimivat sisämarkkinat, täytyy katsoa kuluttajan asema koko järjestelmässä. Tässä on muutamia asioita, joita haluan nyt mainita ja käytän tässä omaa äidinkieltäni. Mitä tulee soveltamisalaan, sitä ei kannattane muuttaa, eikä tähän ole syytä tehdä mitään suuria muutoksia, vaan meidän on painostettava direktiivin täytäntöönpanoon. Tiedämme, että joissakin jäsenvaltioissa tätä ei täysimääräisesti täytäntöönpano, joten tämä on meille kaikkein tärkein tehtävä. Komission tulisi sekä valvoa täytäntöönpano toimia, että sen lisäksi tukea jäsenvaltioita niiden toimissa täytäntöönpanossa mahdollisimman pikaisesti. Ja mitä tulee seuraamuksiin ja toimenpiteisiin, uskon, että seuraamusten pitää olla pelottavia, varoittavia. Ja meidän on keskityttävä myös tällaisten sopimattomien käytänteiden ennaltaehkäisyyn. Sellaisten käytänteiden, jotka ovat kuluttajan edun vastaisia. Ja erilaisilla kuluttajajärjestöillä pitäisi olla myös roolinsa tällaisia toimia vastaan taisteltaessa. Mustasta listasta olen sitä mieltä, että sitä ei tulisi laajentaa entisestään. Totta kai sitä on syytä arvioida ja tarkkailla. Tämä on mielestäni oikea toimintatapa. Tiedämme, että nämä välittäjät pyrkivät aina löytämään säännöistä porsanreikiä. Uskon myös, että kuluttajien pitäisi olla entistä tietoisempia asioista, eli tarvitaan lisää tietoa kuluttajille. Ja meidän täytyy tulla toimia ennaltaehkäisevästi. Mielestäni mietintö on oikein hyvä. Kiitän siitä lämpimästi ja toivottavasti tämä saadaan pian saatettua päätökseen. Mrs. Rouva Senelova. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hiukan hankalassa tilanteessa, koska juuri panin merkille, että tulkkausta ei olekaan valiokunnassa, joten joudun kyllä tässä vähän nyt venymään, kun joudun käyttämään englantia, mutta tein nyt parhaani kuitenkin. Ensin haluaisin kiittää herra Rosforia hänen luonnoksestaan. Mielestäni tämä on hyvä ja sen pohjalta on hyvä lähteä liikkeelle. Ja tulee muuta niihin kysymyksiin, joita hän esitti, olisin samaa mieltä siitä, että tämänhetkinen lainsäädäntö sopimattomista kaupallisista menettelyistä toimii aika hyvin ja kattaa kaikkein hankalimmat, ongelmallisimmat alueet. Olisin myös siitä samaa mieltä, että meidän täytyy tiivistää täytäntöönpanoa niin jäsen, valtioissa kuin myös vahvistaa yhteistyötä rajat ylittävissä tilanteissa. Ensin mielestäni on erittäin tärkeää, että tuetaan valtion lainvalvontaviranomaisia, kun he toimivat työssään, mutta haluaisin myös korostaa kuluttajasuojajärjestön olennaisen tärkeästä roolista – sitä hiukan tässä kaipailin tekstiluonnoksesta, mutta se tuli kuitenkin puheenvuorossanne aika hyvin esille. Mitä tulee sitten yhteistyöhön, mielestäni voimme olla tyytyväisiä. Tällainen julkinen kuuleminen aloitettiin komissiossa jo viime perjantaina koskien asetuksen uudistamista kuluttajasuojasta ja varmasti tämä voi olla – tuoda meille arvokasta tietoa siitä, kuinka asiat saadaan toimimaan paremmin. On ihan totta, että kun sisämarkkinat ovat, ovat yhä tiiviimmät ja on rajat ylittävää toimintaa, verkkoliiketoimia, niin silloin e- jos toimitaan eristyksessä, niin silloin voidaan heikommin toimia sopimattomia kaupallisia käytäntöjä vastaan. Näin ollen meidän täytyy todella keskittyä käytäntöihin, joita harjoitetaan joissakin yrityksissä toimivat rajat tavalla. Sitten on myös aika isoja eroja täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden välillä. Tästä tuleekin mieleeni sellainen ajatus, että jos meillä olisi harmonisaatioväline kuluttajan suosta käytössä, niin silloin meidän pitäisi vakavissamme miettiä EUn laajuista lainvalvonta mahdollista. Sitten vielä yksi ongelma, jonka tässä näin ovat, on, liittyy kolmansiin maihin. Voi olla vaikka kuinka hyvää eurooppalaista lainsäädäntöä. Otetaan vaikka esimerkiksi jostain verkko kaupasta, ei ole mitään jälkeäkään sitä kuka tätä sivustoa oikein operoi ja se toimii jossakin kolmessa maassa eikä mitään. Silloin ei minkäänlainen valvonta ole mahdollista. Mitä tulee sitten seuraamuksiin? Tietysti olemme samaa mieltä siitä, että seuraamusten täytyy olla varoittavia ja ennaltaehkäiseviä, niin kuin täällä sanotaan, ja sanotaan myös direktiivissä, mutta täytäntöönpano on kuitenkin hiukan ongelmallista, jos äh, lainvalvoja, joka asettaa seuraamuksen, ei saa minkäänlaista palautetta siitä, oliko tämä, äh, maksettiinko tällainen seuraamus vaiko ei. Ja maksoiko sen juuri se henkilö, joka oli lakia rikkonutkin. Sitten muut, muita kommentteja vielä, ne ehkä liittyisivät komission suuntaviivoihin, jotka tulevat direktiivin mukana. Ehkä tätäkin voitaisiin tarkistaa ja muuttaa, jos vaihdettaisiin parhaimpia käytäntöjä lainvalvontatahojen välillä ja komission välillä. Tämä saattaisi auttaa parantamaan viranomaisten omaa toimintaakin joten sen tässä kyllä olisi varaa vähän parantaa asioita. Sitten vielä ihan lopuksi ottaisin esille, kuten tekin sanoitte, tehokkaan, nopean, sujuvan, kohtuuhintaisen, mm, vaihtoehtoisen riidan ratkaisun esimerkiksi. Ja vielä lopuksi toivon, että tämän mietinnön myötä voimme todella vaatia lainsäädäntöehdotustakin. Kiitoksia. En ehkä nyt ollut ihan tarkka termo, ter, termeissäni englannin kielellä, mutta odotan kuitenkin eh, ilolla yhteistyötä esittelen ja kanssa, kun haluamme laatia näitä tarkistuksia. Kiitos. Uh, who's next? Um... Kuka seuraava? Rova Ryylä seuraavaksi. Kiitos esittelijälle. Tämä varmaan tarvitsee työstämistä, mutta esitys oli valaiseva ja vakuutitte kyllä minut myös. Perustelunne on oikein hyvä, joten siinä mielessä olen samaa mieltä. Ei uudelleen arviointia, vaan toimeenpano, täytäntöönpano, siihen asettaa painetta ja jatkotoimet, seurantatoimet, ADR, ODR tukeminen ja kollektiiviset oikeussuojakeinot. Mitä sitten kirjoititte rakenteista? Koska minähän olin yksi niistä, jotka vaativat, että bisnestypisteet otetaan mukaan, mutta, mutta että selkeät rakenteet Euroopan tasolla ovat myös edullisia, että on järkevää eri tasolla eri direktiiveillä tämä ratkaista, eikä tämän direktiivin puitteissa. Ja periaatteessa olen myös sitä mieltä, että ennen kuin direktiivi arvioidaan uudelleen, niin pitäisi perusteellisesti tarkastaa, että ovatko ongelmat todellakin mieluummin toimeenpanossa ja liian aikaisin, liian nopeasti ei pitäisi uudistaa direktiiviä. Kuten sanoin, te vakuutitte minut oikein hyvä mietintö ja mielestäni kaikki tärkeät ongelmat, kysymykset tulevat esille kuluttajajärjestöjen rooli varmaan tilan puutteen vuoksi jäi pois ja varmaan jätätte siitä itse tarkistuksen. Well, thank you everybody. So perhaps a few remarks from me as, as a shadow. And um, I think first of all... Ehkä minultakin muuten kommentti varjoesittelijänä ensinnäkin. On hyvä, että olemme samalla linjalla siitä asiasta, että tämä oli erittäin kunnianhimoinen lainsäädäntövertaamiseen, mitä se aikanaan oli, ja menikin aika paljon työtä ja poliittisia sopimuksia, että tämä on saatu aikanaan läpi. Ja koska tämä on näin kunnianhimoista työtä, niin varsin monenlaiset ehdot, olosuhteet eri markkinoilla oikeuttavat sen, että voidaankin sanoa, että vieläkin pyrimme vahvistamaan täytäntöönpanoa, työstämme asioita, joilla vielä epäselvyyttä on. Siksi jo suuntaviivoilla ohjeistuksella niin suuri merkitys. Panin myös merkille, että Komission asiakirjassa otettiin esille joukko arkaluontoisiakin alueita, joilla kuluttajajärjestöjät peräänkuluttavat ohjeistusta. Aivan erityisesti panin merkille että kysymykset liittyvät ympäristövaatimuksiin tulivat tässä esille ja tiedän, että tämä on ollut juuri sellainen alue, jolla on ollut hiljattain tapauksia, joissa kuluttajajärjestökomiteat ovat olleet mukana ja e- Euroopan kuluttajakeskus ovat olleet tässä mukana. On aika mielenkiintoista, että se on selvästi identifioitu tässä. Ja kun ajatellaan vielä, kuinka tärkeitä ympäristökysymykset ovat nouseva energian hinta niillä, niin tämä, tällä on, on vieläkin suurempaa merkitystä. Ehkä on pieni pettum, pettymys, että ympäristövaliokunnan kollegat eivät tätä julkaisua panneet merkille. Olen huomannut, että me saamme lausunnon oikeusasian valiokunnalta, mutta Envi-valiokunta lähettää meillä vain kaikenlaisia hankalia kysymykset, en ehkä ei ole aikaa tällaisiin ajankohtaisempiin kysymyksiin siellä ollenkaan, jotka liittyvät siihen, mitä ympäristöpolitiikkaa paikan päällä toteutetaan. Sitten toinen aspekti, joka on mielestäni tärkeä, koskee tätä koordinaatio, informaatio, toimivaltuutusaluetta. Ja tässä esittelijät toimivat varsin pätevällä tavalla. Samoin nämä tehoiskut ovat varsin hyödyllisiä. Minusta tuntuu siltä, että mitä tulee kaikkien näiden asioiden koordinoimiseen, jotka mainitsin viimeisessä puheenvuorossakin, niin kuluttaja tulostaulu on tällainen tärkeä kysymys. Sitten minusta tuntuu, että jo nyt on olemassa sellaisia asioita, jotka liittyvät sitä, missä määrin nämä vaihtoehtoiset ratkaisut ovat mahdollisia ja onko kuluttajilla sellainen tunne, että he tuntevat, että he voivat käyttää, saavat oikeutta vaatimuksen niin edelleen. Ja sitten se, että kaiken kaikkiaan pyritään tekemään sopimattomista kaupallisista menettelyistä tai, tai, tai tämä lainsäädäntö näitä toimia vastaan tehdään tehokkaammaksi ja että ihmisillä on todellakin, voivat nauttia oikeuksistaan, joita heillä on yhteisessä kuluttajalainsäädännössä. Näitä asioita meidän pitäisi mielestäni tarkastella, koska tiedon keruu ja se, että on tällaista benchmarkin tietoa, niin sillä on aina suurta merkitystä. Ja olen varma, että nämä kaksi asiaa voitaisiin linkittää yhteen ja ehkä voisi olla tietty yhteys myös tietoihin kuluttajaolosuhde tulostaulusta, hintaeroista esimerkiksi tai muista kysymyksistä, joista puuttu, meistä puuttuu kilpailua ja ollaan toim, eikä tartuta kuluttajien valituksen. Olikin mielenkiintoista, kun vierailimme Kreikassa, napasimme siellä AY-liikkeen jäseniä, he sanoivat, että kilpailua puuttuu Kreikan taloudesta ja se on haitanut sekä kuluttajia, työpaikkojen luomista ja muutakin. Ja joten mielestäni Tämä on varsin hyvä pohja jatkotyölle esittelijältä. Ja sitten vielä lopuksi olen ihan samaa mieltä siitä, että ei olisi nyt sopivaa laajentaa ehdotuksen sovellusalaa yritysten välisiin yhteyksiin. Mm, kuluttajat ovat tässä tärkeimpiä ja yrity, yritykseen väliset suhteet ovat paljon laajempi kokonaisuus. Ne tavallaan ylittävät nämä kul- kul- kuluttajasuojakäytännöt. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, etteikö meidän pitäisi seurata niin kuin teimme harhaanjohtavan mainonnankin suhteessa, että me tarttuisi näihin ongelmiin, joita on ollut esimerkiksi City Guides-tapauksissa, jotka selvästi liittyvät harhaan johtavaan mainontaan. Yksi asia, jota meidän pitäisi kyllä tarkastella, on rajat ylittävä tieto näistä asioista. Ja mitä tulee epäreiluihin kaupallisiin menettelyihin, liittyy siihen, että jaetaan ajatuksia – uusista väärinkäytöksistä, joita tulee esille, ja uusista alueista, jotka liittyvät esimerkiksi teknologiaan tai ympäristövaateisiin. Niiden kohdalla olisi hyödyllistäkin vaihtaa tietoa, mutta pitää löytää sellaisia mekanismeja harhaanjohtajasta mainonnasta, että voimme tarttua senkin, senkin yhteydessä tietojen vaihtoon, koska voimme nähdä, että ihmiset lähtevät maasta toiseen, muuttavat maasta toiseen ja toimivat ihan samalla harhaanjohtavalla laittomalla tavalla uudessa oikeudenkäyttöalueella, ja näin voi tapahtua tulevaisuudessakin myös kuluttajiin liittyvissä sopimattomissa menettelyissä, jotka ovat verkossa, ja siksi meidän pitäisi ehkä pohtia myös tämän asian aspekteja, miten voisimme puuttua verkossa tapahtuviin valituksiin ja missä väärin on mahdollista verkossa tehdä näitä kanteita. Kiitän herra Rosvolta, tässä on hyvä pohja tärkeälle ja hyödylliselle mietinnölle. Kiitoksia. Haluaako joku muu? If you would like to. Kiitoksia. Jos teille sopii, niin äh, kommentoisin tätä kuluttajansuojaan liittyvää harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa tarkistusta omassa maassani. Monet eläkeläiset menettivät näiden takia elinikäiset säästönsä. Ja halusin kysyä, onko vuoden 2005 vuoden direktiivin soveltamisalaa kyllin hyvä siinä, että näille henkilöille korvataan heidän investointien rahoja, joita heiltä on suoraan sanottuna huijattu, huijattu näillä sopimattomilla menettelyillä. En tiedä, riittävätkö tällaiset mustat listat. On ollut useita tapauksia, siis satoja perheitä, joihin tällaiset toimet ovat vaikuttaneet. En puhu pelkästään mistään yksittäistapauksista. Ja kun nyt katsomme direktiivin uudelleen tarkastelua, Haluamme estää tällaisia epätoivottuja tilanteita ja kysyn, riittävätkö nämä toimet? Uh, siis äh, liittyykö tämä asuntomaisuuteen? Nämä ongelmat, joihin viittasitte, liittyvätkö ne kiinteistöjen ostamiseen vai rahoituspalveluasioita, kun ne olivat No, presidente, me estoy refiriendo... Puheenjohtaja, viittaan tässä siis rahoitustuotteisiin, eli erilaisiin kaupan oleviin rahoitustuotteisiin. Okay, well, um, sorry, anyone else want to come in? No. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkäpä pyydän herra Gretskoa esittämään näkökohtia ja kertomaan meille, mitä on mieltä tähän asti sanotusta. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Rochefort ja valiokuntaa tämän asianmukaisen ja hyvän mietinnön esittelystä. Siinä otetaan huomioon asiat, nykyiset ongelmat, jotka liittyvät sopimattomia kaupallisia menettelyjen direktiivin soveltamiseen, ja se on täysin sopusoinnissa niiden johtopäätösten kanssa, jotka komissio teki omassa raportissaan, joka esiteltiin aiemmin tänä vuonna tälle valiokunnalle. Varmaan olemme kaikki samaa mieltä tämän lainsäädännön hyödyllisyydestä ja kauneudesta, ja tässä on oikein tärkeä osa sisämarkkinalainsäädäntöä. Painottaisin sen pääetuja, jotka on yksilöity Eli että se sopii haasteiden käsittelyyn, joita liittyy uusiin markkinointimenettelyihin, jotka kehittyvät kovin nopeasti, erityisesti verkkomaailmassa. Kaikki tiedämme, että se on päähaaste tulevalle vuodelle, verkkomarkkinat, asiat kuten sosiaaliset verkostot, uudet mainonnan muodot, Niihin kuuluu sekä kasvallisia näkökohtia, kuten kuluttajien taloudellisen intressin suojelu, ja sitten myös perusoikeudet, kuten henkilötietojen suojelu. Sopusoinnussa Rochefortin mietintöluonnoksen kanssa komission tutkimukset ovat todellakin tuoneet esille, että on liian aikaista uudistaa direktiiviä, mutta lisäponnistuksia tarvitaan toimeenpanossa. Tässä mielessä komissio on ottanut esille raportissa, että se ottaa näkyvämmän roolin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan saada paremmin kohdennettu näyttöön perustuva ja tehokkaampi toimeenpano, jotta voidaan paremmin vastata kuluttajien kokemin ongelmiin. Ehkäpä käyn läpi toimenpiteet, joita komissio työstää, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin. Viittaisin erityisesti tähän mietinnössä otettuihin, esille otettuihin asioihin. Asianmukaiset säännöt ovat ensimmäinen pilari toimeenpanossa, eli kohdat 4 ja 6 niihin viittain. Komissio on sitoutunut siihen, että valvotaan kansallista ja seurataan kansallista lainsäädäntöä. Olemme lähteneet järjestelmälliseen dialogiin jäsenvaltioiden kanssa, jotta ongelma voidaan ratkaista. Dialogiyhteistyö perustuu meidän transponointitarkistuksiimme. Se on johtanut positiivisiin tuloksiin monissa tapauksissa, jossa sopu ei voitu saavuttaa. Tietysti rikkomusmenettelyt silloin valmistellaan ja saatetaan vireille. Se työ jatkuu tulevaisuudessa. Toinen osa komission työtä tällä alalla on se, että tuetaan läheisempää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, mikä tarkoittaa, että toimeenpanotyötä tehdään yhdessä, että varmaan paremmin eh, tarttua erityisiin käytänteihin, jotka liittyvät moniin kuluttajiin kautta EU. Ongelmien joukossa, joita löydettiin, jotka vaikuttavat toimeenpanon EU-ssa, niistä muistuttaisin liittyvät resurssipulaan, menettelytapojen pit- pitkäaikaisuuteen, sanktioiden puuten menettelytapojen monimutkaisuus, mutta myös uusi esille tuleva ongelma, joilla on EU-laajuista relevanssia, jossa komissio pani merkille, että samanlainen menettely oli isossa yrityksessä monissa jäsenvaltiossa, mutta kansallisten viranomaisten lähestymistapa oli erilainen. Joissakin tapauksissa ei, oli, ei ollut toimia ollenkaan. Sanktioita asetettiin, tehtiin tutkimuksia, mutta kovin epäjohdonmukaisin tuloksi. Ja suuret toimijat sitten keinottelivat ja yrittivät hyötyä tästä tilanteesta. Nyt komissio pitää temaattisia workshoppeja säännöllisesti, jotta voidaan keskittyä reaalisiin tapauksiin, jotka ovat tämänlaisia, jotta saadaan ohjeistusta, jonka myötä voidaan saada nopeita ja yhtenäisiä vastauksia tällaisiin menettelyihin. Meillä oli yksi tällainen verkkoasioista. Toukokuussa yksi on tulossa, pian lokakuun lopussa, liikenne- ja kuljetusasioista. Helmikuussa ensi vuonna on sitten vielä yksi rahoituspalveluista, kiinteistöistä. Ja kuten mainittiin täällä, käsitellään myös ympäristövaatimuksia ensi vuonna huhtikuussa toinen prioriteetti tässä yhteydessä agendalla. Ja nyt viittaa sitten kohtiin 7 ja 9 mietinnössä on CBC-verkoston tehostaminen ja voidaan saada edelleen toimia. Tämä on agendassa ihan huippukohdalla. Ei pelkästään, että verkostoa käytetään perinteisten rajat ylittävien ongelmien ratkaisemiseen. Sehän on ollut oikeusperusta yli puolessa tapauksista, joita on asetuksen perusteella käsitelty. Yritetään käyttää verkostoa asioihin, joilla on EU-laajuista relevanssia. Tiedätte, että on asetuksen uudistusprosessi, ja aikataulu, joka on suunniteltu, on 2014 vuoden loppu todennäköisesti, 2015 vuoden alku. Julkiset konsultoinnit ovat alkamassa. Se pyrkii toisaalta parantamaan toimeenpanovaltuuksia. Löydetään yhteisiä kriteerejä toimeenpanovallan käyttämiseen ja tässä niin yhdenmukaisempaa sanktio-ongelman käsittely, EU-relevantit eh, rikkomusmenettelyt ja mekanismit, jotta voidaan tehokkaammin saada tietoa ja kerätä tietoa toimeenpanosta. Se on tärkeää. Kolmas pilari työssä koskee ohjeasiakirjoja. Se onkin mainittu. Emme voisi enemmän painottaa tämän asiakirjan merkitystä, jota on käytetty kansallisella tasolla, toimeenpanijoiden taholla, kansallisissa tuomioistuimissa, Euroopan unionin tuomioistuimessa todellisten tapausten arvioimiseen. Nyt komissio tekee työtä, jotta voisi päivittää asiakirjaa. Ja tämä prosessi saadaan päätökseen lokakuuhun mennessä 2014 normaalisti käsiteltävät asiat ovat monia asioita, jotka tänäänkin on tullut mainituksi. Verkkomarkkinoista puhutaan, uusista mainontatekniikoista, hintavertailuvälineet, sosiaaliset verkostot, ryhmäostaminen, liikenne- ja kuljetussektorin hintoja käsitellään, hinnan asetantaa, markkinointi, kaupalliset takuut, sitten niin sanottu vihreäksi pesu, ympäristöväittämät, ympäristöystävällisyysväittämät. Sanoisin vielä esille otetusta näkökohdasta jotain. Komissio, me, meillä on kovin tärkeä rooli ohjeiden muotoilu, se ei pelkästään jäsenvaltiot siinä vaihda parhaita käytäntöjä keskenään. Komissiolla on tärkeä rooli. Komissio sitten tekee lopulliset päätökset perustuen kansallisiin kokemuksiin tietysti. Neljäs osa työtä koskee tietopankkia. Siinäkin pyritään samaan aikaan lähentymistä direktiivin toimeenpanossa ja parempaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä. No nyt UCB-tietopankki Siellä muutetaan sen rakenteita tällä hetkellä. Suunnitelma, kuten sanoin täällä viime kerralla, on, että lopulta saadaan aikaan laajempi kuluttajallakin tietopankki. Yhdistetään nykyisiä, nykyistä UCB-tietopankkia olemassa olevan Compendium-tietopankin kanssa. Ja nämä materiaalit, jotka siellä ovat mukana tällä hetkellä, ne eivät rajoitu englannin kieleen, siellä on kansallisia päätöksiä. Niitä on alkuperäiskielillä, mutta tällä hetkellä se on ainoa käytettävissä oleva kieli. Tähän yhteenveto-osaan se on englanti. Uusissa asetuksissa tietysti ideana on maksimoida ja optimoida kaikki toiminnot mukaan lukien sitä, että harkitaan se, että se annetaan käy, saataville kaikille EU-kielillä. yksi tärkeä osa-alue liittyen kansallisen toimeenpanojärjestelmän suoriutumiseen ja sanktioiden pelotteeseen on se työ, jota tehdään toimeenpanoindikaattoreiden parissa tällä hetkellä. Toisaalta olemme seuranneet kansallista lainsäädäntöä, jotta ne ovat asianmukaiset toisaalta. Seuraamme kansallisten järjestelmien siuriutumista. Ja tässä mielessä olemme kehittämässä monia indikaattoreita, joiden myötä pystymme ei pelkästään mittaamaan, että onko toimeenpanojärjestelmä, saako se aikaan tuloksia, vaan myös sen myötä voimme luoda maiden välistä vertailtavuutta siitä, että miten toimeenpanojärjestelmät toimivat. Tässä yhteydessä seuraamukset ovat tärkeitä niiden, niillä pitäisi olla vaikutus. Kesk, keskitymme myös tähän kohtaan. Tiedämme, että joissakin maissa ne ovat tulleet esille arvioinnin yhteydessä. Tietysti teemme päätöksemme ja johtopäätöksemme ja suosituksemme jäsenvaltioille. Jos olisi vielä aikaa, niin sanon sanoisin, että... Niin onko vielä aikaa, herra puheenjohtaja? Haluaisin tehdä yhteenvedon aika nopeasti. Um, niin, johto, johto... Annatte siellä pomon sillä odottaa. No, koskien business to business, yritysten välisiä suhteita ja niihin liittyviä ongelmia, siinä todellakin olemme tekemässä työtä lainsäädäntöehdotuksen kanssa, jossa tartuttaisiin näihin Hakemistohuijauksiin, yrityshakemistohuijauksiin. Siellä keskitytään sääntöihin, joilla tiettyjä käytänteitä estetään. Siihen kuuluu toimenpiteitä, joilla vahvistetaan toimeenpanomekanismeja, joita käytössä on yrityksille liittyen näihin huijauksiin. Kiitos. Well, thank you very much. Um, Kiitoksia varsin kattavasta puheenvuorosta paljon uutta ja tuoretta tuli esille ja varmasti menee hiukan sulatteluksi ja voimme miettiä tuleekin näitä kysymyksiä, koska mietintä alun perin tuli maaliskuussa ja vasta nyt olemme voineet löytää aikaa tiukassa aikataulussa me siihen tutustua. Yritämme sitten ottaa huomioon näitä uusia kehityksiä, jos tässä meitä, meitä autoittakin. Sitten herra Rochefort, haluaisitteko te tiivistää tässä vaiheessa ja sitten vielä varmistamme tämän aikataulun seuraaville työvaiheille? Oui, euh, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen huomio. Kiitän tietenkin teitä teidän kommenteistanne ja totean, että yhtenäväisiä ne olivat. Kaiken kaikkiaan olemme kaikki samoilla linjoilla, joten todennäköisesti tulee olemaan aika helppoa parantaa tekstiä tarkistuksen, jos otetaan huomioon täällä tehdyt huomiot, mutta uskon, että kaikkiaan olemme samaa mieltä. Muutama sana herra Borisoville. Hän on ihan oikeassa, kun hän korostaa ennaltaehkäisyä, mutta hän osoittaa, että tässä on kyse maksimiharmonisaatiodirektiivistä ja tässä mielessä viittaisin samaan, mihin muutkin ovat täällä viitanneet, nimittäin äh, Rova Senalova otti tämän esille rajat ylittävät toimet. maksimiharmonisaatio. Tätä kautta voidaan paljon paremmin saada tietoa liikkeelle kiertämään. Meillä on siis yhtenäiset puitteet kaikille jäsenvaltioille ja näin sitten tietysti voidaan tiedottaa siitä, minkä minkälaiset kaupasmenettelyt eivät enää ole mahdollisia. Tämä lista on sama ihan kaikissa jäsenvaltioissa ja tätä minä halusin korostaa. On tietysti varsin tärkeää harjoittaa ennaltaehkäisyä, mutta maksimaalinen harmonisaatio juuri tämän tekee mahdolliseksi. Haluan vielä tarttua tähän tilaisuuteen. Tällainen harmonisaatio ei tietenkään tarkoita sitä, että menetetään kuluttajan suojassa. Rova Irigo ja Peres viittasi asioihin, joista kuulemme kyllä puhuttavan ja luemme lehdistöstä. Esimerkiksi Espanjan kohdalla tiedämme, että ihmiset elävät siellä väärimmäisen vaikeassa olosuhteessa joskus ja siksi tarvitaan tällaista direktiiviä. Sen pitää koskea myös asuntomarkkinoita ja rahoituspalveluita. Nehän, ihan puhtaasti ole kulutustoiminta, vaan vähän erilaista. Tässä on kyse pääoman hankkimisesta ja oikeudet pitää tässäkin säilyttää täysin. Rova Irko ja Beres viittasi siihen, että vähennettäisiin äh, mustan listan sisältöä. No tämä ei suinkaan ole tarkoituksena, pitää vain varmistaa se, tai on kyse siitä, että niin kuin komissiokin sanoi puheenvuorossa, että pyritään parantamaan tätä suuntaan antavaa asiakirjaa. Se ei nyt ihan meitä rauhoita, mutta ainakin on jotakin sen suuntaista ihan mitä me toivommekin. Siis me toteutamme tämän tarkistetun version suuntaan tästä asiakirjasta ja sitten loppujen lopuksi on paljon vähemmän mahdollista tulkita eri tavoin öö, sopimattomia kaupallisia menettelyjä maasta toiseen sitten minua kovasti hämmästyttää, kun kuuntelin puheenvuoroina, niin voimme oikeastaan nähdä, miten pikkuhiljaa ollaan rakentamassa johdonmukaista palikkataloa. Kun Rova Senalova äsken otti tämän muuten esille, ja kun on kysymys verkkoostoista, niin silloin tässä palataan taas kuluttajansuojadirektiivin tietysti, kun te sanotte, että voi olla sellaisia kauppoja tai myyjiä, joista emme tarkkaan tiedä, keitä he ovat, missä he toimivat. Kuluttajasuojadirektiivi tavallaan vastaa tähän kysymykseen, ja sitä tulemme tässä valiokunnassa, tai sitä olemme täällä työstäneet jo pari-kolme vuotta. Tämä on siis tällainen johdonmukainen rakennelma. Sama koskee myös äh, vaihtoehtoista riidanratkaisua ja verkkoriidanratkaisua. Ja mitä tulee sitten tähän, ja, tämä prosessihan jatkuu. Tässä tavallaan todetaan näitä sopimattomia kauppakäytäntöjä ja Tässäkin komissiolla on oma roolinsa ja tehtävänsä ja minua kovasti kiinnostaa kuulla, minkälaisiin toimiin saako ryhtyä, alkoi se järjestää seminaareja asiasta, jotta saadaan konkreettia aikaan. Malko Haber on ihan oikein, oikeassa, kun hän puhuu ympäristökysymyksistä ja korostaa niiden merkitystä. Öö tässä voidaan tavallaan väärällä tavalla myydä näitä ympäristöaspekteja ja se on todella harhaanjohtavaa toimintaa usein. Ja sitten vielä lyhyesti yritysten välisten suhteiden laajentamista tähän viitattiin komissionkin puheenvuorossa ja muissa puheenvuoroissa, on varsin selvää, että meistä täytyy olla niin, että B2B, yritysten väliset suhteet liittyvät tähän, kun pyritään tuomitsemaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä, mutta mitä lainsäädäntökeinoja tässä sitten käytetään, siinä on kysymys. Ja tietysti direktiivissä tänään puhumme on, monet tästä muistuttivatkin, esimerkiksi herra Boris, niin tätä direktiiviä kuitenkin soveltaa niin erilaisilla tavoilla, että se tavalla on hukkunut näihin yritysvälisiin suhteisiin. Tässä direktiivissähän nimetään jäsen, jäsenvaltion nimeä tahon, joka on vastuussa tästä soveltamisesta. Ja tietysti tässä yhteydessä pitää nähdä, että kyseinen yksikkö tai taho, sen pitää hoitaa yritysten ja asiakkaiden välistä suhteista ja yritysten välistä suhteista useinhan kyse ei ole samasta viranomaistahosta tai toimistosta. Ja sosialistitkin tästä juuri äsken muistuttavat, pitäisi siis tukea kuluttajan suojelu, mutta varsin usein eri tahot ovat vastuussa kuluttajan suojasta ja sitten taas yritysten välistä suhteista ovat toiset vastuussa. Tietysti olemme samaa mieltä siitä, että yritysten väliset suhteet täytyy tässä säilyttää ja pitää ottaa huomioon sopimattomat kaupalliset menettelyt näissäkin kysymyksissä, mutta niin mutta jos mahdollisesti tarkistan tämän direktiivin, niin sitten vasta ryhdytään tähän. Tartun vielä tilaisuuteen ja sanon, että me joudumme käsittelemään jonakin päivänä myös kuluttajien välisiä suhteita. Tämähän, tämä kehittyy myös paljon netissä. Kuluttajat itse muuttavat tavallaan myyjiksi myös, mutta sitä ei tällä hetkellä säännöllä ollenkaan. Se on tällainen suuri tuntematon, jonka, johon pitäisi jossain kohtaa kyllä tarttua, koska näin tapahtuu yhä enemmän. Kuluttajat myyvät tuotteita netissä ja tältä kannalta katsottuna hekin voivat harjoittaa täysin sopimattomia menettelytapoja. Odotan siis suurella mielenkiinnolla ja kärsimättömästikin tarkistuksia, joita te haluatte tehdä. Mahdollisesti tietysti aikaraja tarkistuksella on varsin tiukka. Nehän pitäisi jättää jo 23. lokakuuta. Me tulemme tutkimaan tarkistuksia sitten 27. 28. marraskuuta ja äänestys pitäisi järjestää 17. joulukuuta. Kiitoksia puheenjohtaja. Yes, well, thank you very much indeed. Um... Kiitos todellakin paljon, joten 23. taitaa olla tarkistukselle määräaika. Ja sitten odotamme jatkokeskustelua ja keskustelua tarkistuksesta. Kiitos komissiosta ja kiitos tästä. Sitten voimme siirtyä kun aloitamme uuden ehdotuksen käsittelyn, se on aina mielenkiintoinen hetki valiokunnan elämässä. Ja voidaan kyllä hyvin sanoa, että tätä on pitkään odotettu. Joten odotukset ovat korkealla matkapakettidirektiivistä. Nyt toivotan tervetulleeksi Fandein komissiosta, joka on yksikön päällikkö, Jaakosta Petri joka on hyvin aktiivinen ja tunnettu osallistuja kokouksiimme. Ja ollut jo monen vuosien ajan eri asiakokonaisuuksia koskien, jotka esittelevät vaikutusten arvioinnin meille ja kertovat meille aloitteen liikkeelle lähdöstä. Ja sitten Hans-Peter Mayer, tervetuloa, joka on nimitetty esittelijäksi, joka esiintyy tässä roolissa ensimmäisen kerran tänä iltapäivänä. Aamulla sai vahvistuksen virasta. Ja nyt pari esittelyitä puuttuu, Rova McLaughlin ei ole täällä, joten minä olen siinä sijalla Rova Ryyli ja minä itse, kuten aina, katamme asiat. ehkä Rush 4 liittyy meihin myös, en ole varma, että kuka liberaaleilla on varjona, mutta käytämme nyt parhaalla mahdollisella tavalla tämän tilaisuuden, että kuulemme komissiota ja kysymme kysymyksiä tästä ehdotuksesta. En ole nyt varma, kuka tämän esittelee, herra Petri. Okei. Okay Meillä on kuvia täällä valmiina teille. Ja puheenvuoro, eikö olekaan näitä PowerPoint-kuvia? Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme mahdollisuuden esitellä ehdotus, matkapakettidirektiiviehdotus, erityisesti vaikutusten arviointi, joka sitä on edeltänyt Ja myöskin haluan onnitella Hans Petter Mayeria tästä nimityksestä esittelijäksi tässä tärkeässä asiassa. Todellakin olette oikeassa, kun sanoitte, että tätä ehdotusta on odotettu pitkään. Olemme todellakin toteuttaneet laajat konsultaatiot. Ennen kuin päästiin siihen pisteeseen, jossa komission puolella Meillä oli tunne, että olemme valmiita esittelemään asian. 2007-2008 se alkoi. Ensimmäiset kuulemiset pidettiin ja sitä seurasi selvitys, jonka komissio toteutti, jolla haluttiin mitata kuluttajille aiheutuvaa haittaa matkapaketeissa. Erityisesti kun otettiin huomioon niin sanotut dynaamiset paketit uudet tuotteet markkinoilla. Sen jälkeen tuli Toinen konsultaatio 2009, eri workshoppeja, konferensseja. Haluttiin konsultoida sidosryhmien jäsenvaltioita. Ja sitten vaikutusten arviointi tehtiin 2012-2013 ja sitten lopulta meillä on ehdotus, joka esitettiin heinäkuussa tänä vuonna, kuten varmaan tiedätte. Joten mitä me haluamme saavuttaa tällä ehdotuksella uudeksi matkapakettidirektiiviksi? Olemme huomanneet, eikä se ole uusi asia kenellekään, että matkailumarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti niistä ajoista, kuin nykyinen direktiivi hyväksyttiin 1999 vuonna. Ja Pääasiassa se tietysti johtuu vallankumouksesta internettiin liittyen ja mahdollisuudesta kuluttajille ja matkustajille varata matkansa itse internetissä. Tämä on täysin muuttanut olosuhteita markkinoilla ja muuttanut tilannetta. Itse asiassa siinä on vähentynyt perinteisen ennalta järjestettyjen matkapakettien määrä. Se oli aiemmin suuri enemmistö matkailusta siihen aikaan, kun direktiivi hyväksyttiin. Eli kun tarkastelemme tilannetta tällä hetkellä, jos tarkastellaan kokonaismarkkinoita lomamatkoissa, niin itse asiassa 54 prosenttia enemmistö kuluttajista järjestää matkustamisensa itse täysin, varaten erikseen eri osatekijät matkassa. Vain 23 prosenttia itse asiassa ostaa perinteisen ennalta järjestetyn paketin, joita matkajärjestäjät tarjoavat joita mahdollisesti myydään matkatoimistossa. Sitten loput, noin 20-26 prosenttia, ovat sitten erilaisia tilanteita, joissa kuluttaja koostaa itse yhdistelmän matkoja pääasiassa verkossa. Tähän kuuluu tilanteita, joihin viitataan yhden elinkeinoharjoittajan pakettina One Trader tai sitten, että yhdistetään paketteja yhden elinkeinoharjoittajan taholla. Tässä kuluttaja menee nettisivustolle, jossa on sitten mahdollis- joka tarjoaa mahdollisuuden varata ehkäpä sekä matkan että majoituksen yhdellä kertaa. Varaa matkan, ei kun siis hän valitsee ehkäpä lennon ja sitten mahdollisesti myös majoituksen siellä määränpäässä. Sitten hän etenee varauksessa eteenpäin ja maksaa sitten yhdellä kertaa molemmista osatekijöistä. Ostoskoritilanne. Expedia-sivusto on esimerkki toimijasta, joka toimii tällä tavalla. On, mutta on myös tilanteita, jossa voi varata esimerkiksi matkan. Se voi olla lento. Ja sitten varausprosessin aikana saa kehoituksia lisätä hotelli, autovuokraus, niin että siinä on toinen toimija mukana, josta joutuu toiselle nettisivustolle, mutta ehkäpä sitten tieto tuodaan takaisin ja jälleen sitten yhdellä kertaa maksaa mahdollisesti molemmista autovuokrauksesta ja lennosta. Ja jälleen on sitten tilanteita, jossa tämä kehotus ostaa lisämatkapalveluja on löyhempi siinä mielessä, että ei ehkä maksa yhdellä kertaa tai kokonaishintaa, vaan sitten kehotetaan saattamaan loppuun toinen varaus ihan riippumattomalla toisella nettisivustolla. Tähän viitataan sitten avustettuna matkajärjestelynä, johon kuuluu monia toimijoita. Ja kuten sanoin, nämä yhdistelmät, yhdistelyt, matkajärjestelyt, joita näkyy tulevan markkinoille – niiden osuus on noin 26 prosenttia, 17 prosenttia on tämä yhden toimijan matkapaketit, Expedia-tyyppinen tapaus, kun taas monen toimijan järjestelyt ovat noin 6 prosenttia kokonaismarkkinasta. Nyt, kun kehityskulku on seurattu, kun on analysoitu markkinoita ja konsultoitu sidosryhmiä. Olemme panneet merkille, että se, että matkapakettidirektiivi ei kata näitä uuden tyyppisiä matkapalveluja, itse asiassa aiheuttaa ongelmia markkinoille, siitä aiheutuu ongelmia yrityksille ja kuluttajille. Ongelmat yrityksille niin kuin vaikutusten arvioinnissa otetaan esille, ovat kolmenlaisia. Ei ole yhtäläisiä toimintaolosuhteita. Monet yhdistetyistä matkajärjestelyistä verkossa ovat kuluttajille hyvin samanlaisia kuin paketit, mutta säännöt eivät niitä kata. Sen vuoksi nämä uudet tuotteet Niihin ei kuulu noudattamiskustannuksia, joita taas perinteinen matkapakettiala joutuu kantamaan näitä sääntöjen noudattamiskuluja. Niiden osuus on jopa 10-12 euroa per paketti. Eli yhtäläisiä, yhtäläisiä kilpailusuhteita ei ole näiden kahden tyyppisten palvelujen välillä, jotka itse asiassa kilpailevat toistensa kanssa. Sen lisäksi uskomme ja olemme panneet merkille, että 99 direktiivi sisältää joitakin vaatimuksia, jotka ovat vanhentuneita ja niistä aiheutuu sellaisia noudattamiskustannuksia, jotka eivät ole perusteltuja tai on esimerkiksi tiedotusvaatimuksia liittyen esitteisiin, jotka ovat kovin, niistä aiheutuu kustannuksia yrityksille kovasti. Ja nyt sitten internet-aikana nämä vaatimukset eivät näytä enää olevan tarpeen. Ja jos ne poistetaan, jos ne valtavirtaistetaan, virtaviivaistetaan, niin hallintoresete pienenee. Ja nykyinen direktiivi suojelee myös liikematkustajia. Sitä sovelletaan epäjohdonmukaisesti siinä mielessä jäsenvaltioissa, mutta soveltamisalan mukaan se on näin ja se ei välttämättä ole tarpeen. Ja siitäkin aiheutuu sääntöjen noudattamiskustannuksia, jossa suojelu ei välttämättä tarvita. Erityisesti tapauksissa, jossa yritykset varaavat matkansa äh, puitesopimusten avulla matkatoimistoista. Kolmanneksi se, että direktiivi perustuu minimiharmonisointiin, on johtanut siihen, että on erilaisia sääntöjä eri jäsenvaltioissa. Ja tämä johtaa lisäkustannuksiin toimijoille, jotka haluavat toimia rajojen yli, ja sen seurauksena esteitä rajoitettavalle kaupankäynnille. The second set of problems that we, uh, Toinen ongelmaryhmä, joka tuli esille, olivat kuluttajien kokemat ongelmat, vaikutusten arviointiprosessin aikana olemme mitanneet perinteisten pakettien aiheuttamia haittoja kuluttajille ja verranneet niitä nyt sitten näihin uusiin yhdistettyihin matkajärjestelyihin, jotka mainitsin. Ja tulos oli se, että kuluttajan haitta suojaamattomissa matkailutuotteissa oli paljon suurempi 593 euroa verrattuna paljon pienempään summaan perinteisissä. Eli kuluttajille aiheutuva haitta täytyy ottaa huomioon. Sen lisäksi teemme johtopäätöksen, että myöskin osa säännöistä eivät olleet asianmukaisia tai riittävän hyviä, jotta riittävä kuluttajan suojan taso voitaisiin varmistaa ja että tästä aiheutuu haittaa myös. Tässä viittaan esimerkiksi siihen, että direktiivi sallii hinnan korotukset tietyissä olosuhteissa, mutta se ei määrä, että miten paljon hintaa voidaan korottaa. Siinä on epävarmuutta, mikä johtuu epäselvään tilanteeseen kuluttajille. Sitten vahingonkorvauksista korvauksista niin tällainen ei-aineellinen haitta ei ole katettu siellä. Ja kun näitä ongelmia siis on, niin siltä pohjalta on päätetty politiikkatavoitteista tälle ehdotukselle. Ensimmäinen yleistavoite komissiolle ehdotuksessa on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa matkapakettialalla. alalla erityistavoitteet tietysti liittyvät ongelmiin yrityksille, joita tuli esille. Haluamme varmistaa paremmat yhtäläisemmät kilpailusuhteet, haluamme antaa puhtia rajat tarjouksille ja haluamme varmistaa, että ei ole perustelemattomia epäoikeutettuja noudattamiskustannuksia yrityksille. Sitten toiseksi kuluttajapolitiikkaan liittyvät tavoitteet on se, että saadaan aikaan korkea kuluttajan suojataso, näillä markkinoilla. Ja erityistavoitteet liittyvät siihen, että halutaan vähentää kuluttajan kokemaa haittaa, niin että saadaan aikaan läpinäkyvyyttä näille uuden tyyppisten yhdistettyjen palvelujen ostajille ja sitten modernisoida olemassa olevia sääntöjä ja helpottaa kuluttajien oikeussuojakeinoja sitten tietysti tutkimme subsidiariteettia ja oikeasuhtaisuutta ehdotuksessa, kuten tiedätte. Siinä tuli esille, että koska on eroja kansallisissa lainsäädännöissä, niin aiemmin tavoitteita ei pystytty saavuttamaan tarpeeksi hyvin jäsenvaltiotasolla. Muuten tietysti olemassa olevat esteet sisämarkkinoille säilyisivät ja sisävaltiot yksin hoitaisivat asiaa, niin se tulisi vieläkin enemmän sirpaloitumista. To, uh, conclude. Tästä sitten teemme johtopäätöksen, että laadimme kahdeksan politiikkaoptiota. Ensimmäinen oli se, että valitseva asiantila säilyisi. Toinen oli se, että laadittaisiin ohjeita, että direktiiviä pitää soveltaa uusissa olosuhteissa ja parantaa toimeenpanoa. Kolmas vaihtoehto ottaa käyttöön erityinen matkapakettimerkki, jolla informoitaisiin kuluttajia. Neljäs vaihtoehto itse asiassa kumota direktiiviä, korvata se itsesääntelyllä. Vi, viides vaihtoehto, joka lainsäädäntövaihtoehto olisi se, että uudistetaan direktiiviä ja selvennetään ja parannetaan siinä mielessä, että se kattaisi myös yhden toimijan paketit, joita tehdään verkossa. Ja kuudes vaihtoehto, johon viittaamme vaiheittaisena lähestymistapana siihen tulisi vaihtoehto viisi, eli yhden toimijan paketit olisi katettuna, mutta myöskin monen toimijan paketit. Ja osittain se kattaisi myös avustetut matkajärjestelyt, jotka mainitsin. Mutta siinä olisi kevyempi sääntelyregiimi. Seitsemäs vaihtoehto olisi täysi kattavuus yhden toimijan paketit ja monen toimijan paketit. Kahdeksas vaihtoehto, jota tarkastelemme, olisi, oli ottaa käyttöön täysimatkustusdirektiivi, joka kattaisi kaikki matkustuspalvelut. Vaihtoehto kahdeksan hylättiin itse asiassa vaikutusten arvioinnissa ja syyt siihen olivat ne, että itsenäiset matkustusjärjestelyt, siinä säänneltäisiin myös siis itsenäisiä järjestelyjä, kuten itsenäiset hotellivaraukset ja matkavaraukset. Mutta saimme selville, että on aika paljon yhteisölainsäädäntöä, joka kattaa nämä riippumattomat järjestelyt, esimerkiksi eh, vilpillisiä sopimusehtoja koskeva direkti, kuluttajansuojadirektiivi, joka on tullut Suomeen pian, ja oikeuksia koskevat asetukset. Ja tietysti tuli esille myös että itsenäisissä matkajärjestelyissä on selkeää kuluttajalle, että kenen kanssa hän äh, toimii palvelujen osalta, joten on vähemmän vaikeuksia. Paketeissa hän toimii yhden henkilön kanssa, joka sen paketin panee kokoon. Ja silloin kuluttaja tarvitsee enemmän suojaa. Äh, sitten me arvioimme näitä eri vaihtoehtoja yhdestä seitsemään, kun olimme hylänneet vaihtoehdon kahdeksan. Tarkastelimme statuskuota ja katsoimme, missä määrin täytäntöönpano on toteutunut ja e, e, täyttäneet. Ja sitten puhuimme myös, käskettämme kustannuksista rajoitettavassa kaupassa. Totesimme, että nämä kustannukset olivat noin 1,65 euroa per paketti Tulimme siihen johtopäätökseen sitten, että olisi hyvä idea tehdä jotakin tilanteen parantamiseksi näiden muiden vaihtoehtojen avulla. Mitä tulee sitten parempaan täytäntöönpanon ja ohjeistukseen, tulimme siihen lopputulokseen, että tämä ei vähentäisi kustannuksia yrityksille – tämänhetkiset ongelmat säilyisivät direktiivissä ja vain harvat sidosryhmät tätä olivat tukeneetkaan. Mitä tuli sitten mer- tietomerkintään, olisi tällaisia huomattavia kertamaksuja yrityksille tästä ja aika pieni vaikutus kuitenkin kuluttajan hyväksi, koska teimme tällaisen tutkimuksen, joka osoitti, että vain kolme prosenttia klikkaisi tällaista merkintää, jotta tutustuisi paremmin oikeuksiinsa. Sitten direktiivin kumoaminen, vaihtoehto neljä johtaisi tietenkin huomattaviin säästöihin yrityksillä. 10-12 euroon per paketti, niin kuin sanoin. Kuitenkin tämä ehkä johtaisi huomattavaan kustannusten lisääntymiseen kuluttajan haitaksi. Ja sitten sääntelyn purku EU-tasolla lisäisi myös juridista sirpaloituneisuutta markkinoilla, koska jäsenvaltiot silloin voisivat vapaasti luoda uusia sääntöjä itse. Sitten yhden kaupan kävijän paketteja tarkastelimme myös. Pyrittiin valtavirtaistamaan ehdotettuja sääntöjä. Tässä vaihtoehdossa poistettaisiin esimerkiksi säännöt brosyyreissä, jotka mainittiin. Vähentäisimme kustannuksia yrityksille muutamalla eurolla. Tämä olisi aika isokin säästö loppujen lopuksi tietysti sitten kustannukset lisääntyisivät, kun tulee uusia tuotteita tähän alle, mutta siltikin laskimme, että nettosäästö olisi noin 80 miljoonaa euroa tämän vaihtoehdon kohdalla. Sitten mitä tulee vaihtoehtoon kuusi. Siihen liittyy myös vaihtoehto viisi ja kattaa myös monenvälisen kaupan matkan järjestelyissä tulimme siihen lopputulokseen, että sää, samat säästöt saataisiin kuin viisi optiossa, mutta se vielä parantaisi kilpailua, koska enemmän matkailutuotteita kuuluisi tähän mutta myös tulisi lisää joustoa verrattuna vaihtoehtoon viisi, koska yritykset, myyvät yhden tai monen välisiä paketteja, niin voisivat tässä tukeutua tällaisen kevyempään järjestelmään, jotka myyvät näitä yhden myyjän paketteja ja nopeampia paketteja voisivat muuttaa yritysmalliaan hieman. It becomes assisted travel arrangements. Sitten tästä tulisi tällaisiksi avustetuksi matkajärjestelyksi, jonka prosessit ovat kevyempiä. 25 prosenttia koskien yhden toimijan ja 50 prosenttia koskisi monen keskisiä toimia, niitä sopeutettaisiin tällä tavalla. Then actually reduce the additional compliance costs. Uh, Vielä nämä äh, sääntöjen noudattamiskustannukset johtuisesti joustosta panimme merkille, että se oli iso huomattava etu pk-yritykselle. Tämän takia tulimme siihen loppupäätökseen, että vaihtoehto kuusi oli se, jota, jonka valitsemme, ja tähän, näin ehdotuskin perustuu tähän vaihtoehtoon. Uh, thank you very much for a very comprehensive review. Kiitos tästä oikein kattavasta esityksestä. Tässä tehtiin se, mitä vaikutusten arvioinnissa pitääkin tehdä. Te todella olette tehnyt perinpohjaista työtä Minulla oli tässä tämä teksti edessäni ja pystyin seuraamaan näitä kahdeksaa vaihtoehtoa esityksessänne. Ja vaihtoehdolla kuusi näytettäisiin pääsevän oikeaan tasapainoon. Erityisesti omassa maassani ja tämänkaltaisissa maissa. Ja kun katsoo näitä kuluttajia, jotka käyttävät matkapaketteja, niin Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta ovat tässä aivan ensisijaisia käyttäjiä. Siksi ei olekaan mikään yllätys, että Mayer on tässä nyt esittelijänä. Varmasti esittelijä haluaisi nyt esittää kysymyksiä ja meidän täytyy katsoa hieman myös aikataulua. Bastos ja Ryyle ja minäkin vielä tästä puhumme. Maier saa nyt puheenvuoron ja hän voi käydä nyt haluamien asioita läpi tämän kattavan esityksen jälkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämmin kiitos aluksi komissiolle tästä varsin laajasta vaikutusten arvioiden esittelystä. Kuuntelin todella mielenkiinnolla, koska tämä oli mielenkiintoista – Tämä kuudes vaihtoehto olisiko se nyt sellainen, johon tyydymme vai otammeko siihen kenties mukaan jotakin muista vaihtoehdoista. Yhdeksäs seitsemättä saatiin komission ehdotus ja nyt olen saanut tässä esittelijän roolin ja olemme myös katsoneet aikataulua, jonka mukaan tämä aihe pitäisi saada käsitellyksi maaliskuuhun mennessä. Näin haluaisimme, jotta tästä voitaisiin äänestää maaliskuun täysistunnossa. Heinäkuun istunto varmasti Siis myöhemmät istunut ovat varmasti täynnä muuta. Tämä on tietysti kunnianhimoista ja tässä onnistutaan ainoastaan, mikäli teemme hyvää yhteistyötä ja koordinoimme asioita yhdessä. Sihteeristö on jo asiassa pidemmällä. Se on käsitellyt aihetta pidemmän aikaa. Olen iloinen yhteistyöstä, jota pääsen tekemään sihteeristön kanssa, mutta myös varjoesittelijöiden kanssa. Koska tiettyjen varausten, huolimatta tietyistä varauksista, joita minua kohtaan ilmaistiin, uskon, että pääsemme järkevään tulokseen. 5.11. on tarkoitus pitää kuuleminen. Sen jälkeen haluaisin järjestää pian esittelijöiden ja varjoesittelijöiden ensimmäisen kokoontumisen, jossa voimme vaihtaa näkemyksiä. Komissio toi nyt monia pääkohtia esiin. Tässä on tärkeää katsoa määritelmiä ja soveltamisalaa sekä matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä yritysten velvollisuuksia ennen matkaa ja matkan jälkeen. Samoin tässä on kyse tilivelvollisuudesta ja kansallisesta lainsäädännöstä. Mitä tulee sitten ilmailualan vapauttamiseen ja internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin, niin tilanne on direktiivin antamisen jälkeen muuttunut todella perinpohjaisesti siinä, miten kuluttajat matkojen järjestävät. Ja siksi olen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että yrittäjät ja kuluttajat eivät aina tiedä, kuuluvatko tietyt matkajärjestelyt direktiivin piiriin vai eivät. Eli tätä on vielä katsottava. Ja nykyinen epätasapainoinen lainsäädäntötilanne on sellainen, että sitä on mukautettava yritysten ja kuluttajien etujen mukaisesti, mikäli yrittäjät haluavat toimia rajat ylittävästi ja täytyy myös karsia turhia kustannuksia. Tämä on aina tervetullutta. Sitten tiedotusvelvollisuus, eh, joka koskee ennen matkan alkua tehtäviä sopimusmuutoksia, on asioita pitää katsoa. Esimerkiksi eh, matkan hinnan muutosta tai eh, korvauskysymyksiä tai konkurssisuojaa ja tämänkaltaisia asioita, ne täytyy kaikki ottaa vielä käsittelyyn. Ja sanon jo tässä vaiheessa, että se, että pidetään kiinni sopimusvelvoitteista, on itselleni tärkeä asia. Tiedätte, että olen esittelijänä matkustajien oikeuskysymyksessä. Ja on varsin ärsyttävää, että lentoyhtiöt sanovat, että jos asiat eivät toimi niin kuin me haluamme, niin sitten me peruutamme lennon. Eli lentoyhtiöt uhkaavat sillä, että he vetäytyvät sopimusvelvoitteistaan. Tämä ei ole mikään pelkkä argumentti, vaan todella uskomatonta toimintaa. Eli sanotaan, että jos näin ja näin ei tehdä, niin silloin rikon sopimusta. Tämä on aikamoinen uhkaus myös parlamentin suuntaan. Eli tämänkin kaltaisiin kysymyksiin varmasti vielä tässä palaamme. Ja tulen olemaan hyvin tiukkana kuluttajien etujen nimissä, mutta myös sellaisten yritysten etujen nimissä, jotka eivät halua rikkoa sopimusvelvoitteitaan. Tässä oli nyt ensimmäisiä huomioita. Aikataulua hieman muutettiin, mutta siis 5.11. käsitellään tärkeimpiä kysymyksiä kuulemistilaisuudessa ja sen jälkeen esittelijät kokoontuvat käsittelemään asiaa. Kiitos. Good. Um, Mrs. Ruler, do you want to? Okay. Ähm. Ole hyvä. No ehkä muutama kommentti minultakin ja jotakin kysymyksiä komissiolle. Mielestäni täällä on ihan, tässä on ihan oikea tasapaino, koska matka ovat muuttuneet huomattavasti. Ja yksi asia, joka pisti silmään, ja Hans-Peter Mayerkin puhui jonkin verran – lentomatkailusta ja lentoyhtiöistä. Haluaisin vain muistuttaa kaikkia siitä, että toimimme tässä läheisessä yhteistyössä liikennevaliokunnan kanssa. Siellä tietysti käsitellään lentomatkustajien oikeuksia muun muassa, korvauksia, joita maksetaan palautuksista ja myöhästymisestä. Ja tämä kaikki on muuttunut varsin huomattavasti sen jälkeen, kun alkuperäinen matkapakettiversio kehitettiin, haluaisin esittää kysymyksen komissiolle aivan erityisesti. Onko olemassa sellaisia aspekteja alkuperäisessä matkapakettidirektiivissä, jotka nyt on kaatettu yleisellä tavalla missä tahansa muussa lainsäädännössä, joka koskee matkustajan oikeuksia, tarvitaan jonkinlaista sisäistä johdonmukaisuutta näiden kaikkien välillä. Tämä on yksi puoli asiasta. Sitten toinen asia, joka on aika tärkeä minusta, nimittäin tästä on väitelty loputtomasti tämän matkapakettidirektiivin alun jälkeen suurnopeusjunamatkailun lisääntyminen. Se on todellakin edennyt aivan uuteen uudelle tasolle ja monta kertaa voimme nähdä ihmisiä, jotka yleensä aikaisemmin olisivat mm, lentäneet, nyt valitsevatkin junan. Ja monia paketteja liittyy näihin suunnapasynin. Ja kun ajatellaan näitä muutoksia ja niiden luonnetta, niin koskevatko samat aspektit myös junamatkustamista? Historiallisesti jotkut solvensisäädökset soveltuivat tähän, koska on enemmän operaattoreita samalla linjalla ja mitä tulee, yleensä ei ole paljonkaan kilpailua. Siis tarvitaanko edes näitä samoja seikkoja myös junamatkustamiseen? Siihen liittyy ihan omat erityispiirteensä. Tämä hiukan pisti silmään, kun luin tätä tekstiä. Ja sitten, miten tämä toimii sitten tulevaisuudessa yhtä hyvin, koska Aikaahan on hiukan vierähtänyt viime kerrasta. Sitten kolmas asia. Onko komissio tyytyväinen siihen, että mat, matku, matkailu tietyn maan sisällä, ihmiset hän matkustavat omassa maassaankin tai menevät lomille tai tarvitsevat hotellimajoitusta, ovatko he tyytyväisiä tähän määritelmään – sen tavallaan pitäisi sulkea pois tällaiset paketit. Onko ne silti tullut käytetyksi kunnolla, koska me emme välttämättä halua tehdä tästä liian mm, pitkälle menevää. Sitten vielä loppu, lopuksi yksi kommentti rajat ylittävyydestä, mitä tulee la, juridiseen puoleen onko tapahtunut mitään muutoksia juridisissa kysymyksissä tässä tämän asian suhteen. Liittyykö tämä esimerkiksi kuluttajan suojadirektiiviin, onko se aiheuttanut muutoksia? Ja sitten rajat ylittävät korvausjärjestelmät, ovatko ne muuttuneet ja tulevatko ne asianmukaisella tavalla huomioiduksi? Ja sitten mikä on jäsenvaltioiden vastuu omista kansalaisistaan jos jossakin muussa maassa yritys joutuu vararikkoon. Tämähän johti tähän matkapakettidirektiivin alun perinkin. Ehkä vielä vastauksia näihin. Onko teillä muita, onko muita kommentteja, Hans-Peter? Many thanks, uh, President, uh, and again congratulations also. Kiitos ja onnittelut minunkin puoleltani esittelijälle. Ennen kaikkea olemme kovin tyytyväisiä, että sisämarkkinavaliokunta on ottanut tiukan aikataulun. Se osoittaa meille, että teillä on kova intressi tähän ehdotukseen ja pidämme hyvänä sitä, että, että toivottavasti ensimmäisen käsittelyn menettelyn sopimusta tai hyväksyntää kohti edetään mahdollisesti maaliskuussa. Tämä kysymys, niin kun ehdotusta uudelleen arvioitiin, niin tietysti kiinnitettiin kovasti huomiota sen eh, vuorovaikutukseen tähän hyvin tärkeään suojaverkkoon, joka liittyy matkustajaoikeussääntelyyn, jota ei ollut 99 ollenkaan, kun alkuperäinen direktiivi hyväksyttiin. Pyrkimyksemme ovat olleet selventää, että haluaisimme, että kuluttajalla olisi edelleen mahdollisuus, jos tulee ongelmia eteen, jotka liittyvät paketin matkustusosaan, niin että hän voi matkajärjestäjään ottaa yhteyttä tai ihmisten kuljettajan järjestämiseen. Tämä on ollut politiikkavaihtoehto tietysti yhteislainsäätäjän kanssa on iloisia, että voidaan keskustella ehdotuksesta, että äh, koska me, me voimme kuvitella monia tilanteita, joissa saattaisi olla käytännössä vaikeita kuluttajalle kääntyä pelkästään matkan risteen puoleen. Samaan aikaan ehdotus selventää kovin hyvin sen, että tup, tuplakorvausta samasta ongelmasta ei voi saada. Eli tämä business to business segmentti, eli matka, matkustuksen järjestäjä ja matkajärjestäjä. Niille jää sitten selvennettäväksi se, että mitä tapahtuu, jos on saatu korvausta jo lennon peruuttamisesta tai lykkäytymisestä. Siinä tapauksessa järjestäjän ei tarvitse maksaa kaksinkertaisesti summaa Eli on säännöksiä ehdotuksessa, jotka mielestämme hyvinkin selvittävät tätä kohtaa. Toinen pyrkimys, joka meillä on ollut, on yritetty saada työmme sopusointuun liikennepääosaston kollegojen työn kanssa, kun otetaan huomioon lentomatkustajaoikeussääntely ja siellä otetaan huomioon se, että rajoitetaan niiden öiden määrä, joista täytyy maksaa erityisesti mikä lentoyhtiön täytyy maksaa, jos on force majeure tapahtumia. Ehdotuksemme tässä leikkaa ja liimaa ehdotuksen, alkuperäisen ehdotuksen move pääosaston kollegojen ehdotuksesta. Siitähän on nyt kovasti keskusteltu. Meidän mielestämme yritetään selvää, että on johdonmukaisuus varmistettava tässä mielessä koskien ylivoimainen tilanteita. Myöskin se tiedonannossa ja ehdotuksessa, joka siihen liittyy, olemme selventäneet, että logiikka on ollut se, että täytyy pakettimatkailijoille taata ei pelkästään kaikki oikeudet, joita he nauttivat matkustajina sinänsä, vaan myös lisäoikeuksia, koska he ostavat jotain, joka on yhdistelmä matkapalveluita. Eli se on lisäänä. Top-lähestymistapa, joka täytyy pitää voimassa laitoin merkille pointtina sitä, että täytyy seurata uusia muotoja siinä, miten matkoja yhdistetään. Esimerkiksi raitioliikenne, pakettimatkailu, on todellinen intermodaalinen osa lainsäädäntöä, joka sen vuoksi sopii kaikkiin muotoihin, matkustusmuotoihin. Tietysti keskustelujen aikana äh, katsomme, onko tarpeen sopeuttaa joitakin säännöksiä, että otettaisiin enemmän huomioon tiettyjä erityispiirteitä liikennemuodoissa. Mutta samaan aikaan meillä oli se tunne, että se ei ollut tarpeen, kuten kollegani teille selitti Meillä oli kovin pitkä konsultaatioprosessi tästä ehdotuksesta kaikkien sidosryhmien kanssa mukaan lukien liikennesektorilta. Emmekä saaneet tietoa mitään erityispyyteitä mistään muodosta, muodosta, jotka pitäisi ottaa huomioon enemmän kuin mitä nyt jo on. Mutta tietysti tästä voidaan käydä jatkokeskusteluja kanssanne. Olemme ottaneet huomioon tietysti aidon rajat ylittävän luonteen tällaisilla markkinoilla – Yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että ongelmat, joita kuluttajat mahdollisesti kohtavat tällä alalla, että niihin voidaan tehokkaasti puuttua olemassa olevalla sääntelyllä koskien sovellettavaa lakia, sovellettavaa lakia, Bryssels, Rooma, ykkönen, kakkonen ovat edelleen, me, niillä on edelleen merkitys täysin. Kuluttajasyydirektiivi on otettu huomioon, teitä varmaan yllätä nähdä, että että kun tässä on näitä esisopimustietovaatimuksia, niin ne muistuttavat kovasti ne ehdotukset niitä, joita äskettäin hyväksyttiin tässä uudessa lainsäädäntössä, joka on tulossa voimaan. Ja sitten sopivana pohjalla olemme pyrkineet ottamaan huomioon rajat ylittävät ongelmat, joita kuluttajilla saattaa olla, kun tapahtuu konkurssi toimijalle toisessa jäsenvaltiossa. Se on tärkeä uutuus lainsäädännössä, että luomme järjestelmä, jossa voidaan helpottaa rajat ylittävää toimintaa maksukyvyttömyyssuojajärjestelyissä. Olemme luottavaisia, että olemme esittäneet jotain, joka pääsee lentoon, mutta olemme luottavaisia, että teidän avulla se lentää vielä paremmin. Well, I think that's a, that, uh, is a clear... Niin, tämä tar- tavoite tuli varsin selväksi. Yritämme saada tämän toteutumaan. Sitten aikataulu tulikin jo esille vielä. Korostan sitä, että me suunnittelemme 4. tai 5. marraskuuta kuulemista. Ja meidän pitää aika nopeasti tässä edetä, jotta saadaan laadukas ohjelma aikaan. Se varmasti on prioriteettikysymys sekä esittelijöille että varjoesittelijöille. Ja tässä olemme yhteistyössä myös äh, liikennevaliokunnan kanssa, että meidän pitää varmistaa sekin, että heidän näkemyksensä ovat tulevat huomioiduksi. Odotan tätä jo itse innokkaasti ja kiitoksia komissiolle, ja Manfredille ja hänen työryhmälleen. Ja sitten jatkossa voimme jatkaa tätä työtä yhdessä ja pyrimme saamaan kaiken loppuun ensi vuoden maaliskuun mennessä. Kiitoksia kovasti. Nyt pieni tiimin vaihdos, koska tänne tulee nyt pääosasto Connectista uusi ryhmä Well, this is a, an exciting afternoon for the committee because we're... Mielenkiintoinen iltapäivä valiokunnalla, koska nyt on kaksikin ehdotusta esillä tänä iltapäivänä, joten hienoa, että voidaan toivottaa tervetulleeksi tuttuja kasvoja pääosastokonnektista. Ja minun valiokunta onkin pyytänyt minua juuri ottamaan vastuun ehkä ei viimeistä, mutta kolmatta kertaa, kun tarkastellaan televiestintäpakettia, joten kiitoksia kovasti, että vieläkin uskotte tämän asian minun käsiini. Niin minä muuten olin esittelijänä oikeusasiain ja sisämarkkinavaliokunnan kokouksessa käsiteltiin yleispalveluita ja kuluttajan käyttäjäoikeuksia – Tämä oli vuonna 2002. Tämä taidettiin tehdä siinä jouluna 2001 kauan aikaa sitten kuitenkin. Ja olin myös tämän, tästä, tässä valiokunnassa esittelijänä, kun tätä pakettia uudistettiin, sitä lopulta päätettiin sitten 2009. Lopussa oli hiukan takapakkiakin. Ne, jotka olitte paikalla, muistettekin, että emme pystyneet sopimaan tästä viimeistä paketista ollenkaan tärkeässä Strasbourgin äänestyksessä ennen vaaleja. Ja nyt sitten tässä ollaan taas kerran, hiukan odottamatta ehkä, mutta varsin mielenkiintoisia ehdotuksia on tehty ja niistä sitten tänään kuulemme enemmän. Rova Ryyle ja minä olemme tehneet tuota molempien pakettien kohdalla. Mukavaa, että Rova vastus uutena jäsenään täällä paikalla, koska uskoakseni Rova Vernio oli oma varjoesittelijä, niin aikaisemman paketin jossa tulee myös takaisin tähän roolinsa. Joten Täällä on sekä uutta että vanhaa kokemusta mukana. Hyvä. Tässä hiukan kehy, kehystin tätä keskustelua. Ja meillä on jo tällainen ydinsopimus teollisuusvaliokunnan kanssa siitä, että olemme vastuussa kaikista uudistuksen osatekijöistä koskien sitä osaa paketissa, joka koskee käyttäjien oikeuksia ja on otettu mukaan tähän kokonaispakettiin. Toivottavasti keskitytte juuri tähän tänä iltapäivänä, koska näihin me itse tulen keskittymään, kun laadimme tarkistuksia. Ei niin, että me, että me olisi kiinnostuneita muistakin osista paketteja ja voitte kommentoida muitakin osia, hyvät kollegat, mutta ke, suosittelisin kuitenkin, että keskitymme näihin käyttäjäoikeuskysymyksiin, erityisesti koska kun viimeksi pakettia uudistettiin, me, tai minä valiokunnan tuella ja neuvottelin neuvoston kanssa mielestäni joistakin varsin tärkeistä parannuksista teki, äh, käyttäjäoikeuksiin. Ja niitä ehkä on otettu mukaan tähän uuteenkin ehdotukseen ja panen merkille aivan erityisesti meidän tekemämme työ mm, kattosopimusehdoissa ne oli näitä, näitä edistysaskeleita, joita meidän valiokuntamme oli ehdottanut, mutta hienoa, että nyt te olette jakaneet meidän mielipiteemme tästä asian merkityksestä. nyt on näitä 12 kuukaudenkin sopimuksia. Tällainen yksityiskohtainen tieto vain, joka osoittaa, että meillä on kyllä aika paljon kokemusta tältä saralta jo. Sitten on kysymyksiä verkkovierailuasioista, joita tulemme tarkastelemaan teollisuusvaliokunnan kanssa yhdessä, koska on monia kysymyksiä, jotka liittyvät verkkovierailupaketin kysymyksiä, ne eivät välttämättä liity aina kuluttajakysymyksiin, mutta sellaisiakin kuluttajakysymyksiä on, joissa me olimme ratkaisevassa roolissa. The pre contractual messages or warning or messages to consumers. Oli näitä lähetettyjä viestejä kuluttajille Ähm, verkkovierailujen hinnoista ja dataa verkkovierailujen hinnoista. Tässä meillä on varsin hyvä suhde siis teollisuusvaliokunnan kanssa näistäkin kysymyksistä. Tämä pienenä johdantona. En nyt ole ihan varma, kuka teistä esittelee. Teillä on näköjään PowerPoint-esitys, mutta toivottavasti voimme jonkin verran aikaa käyttää kuluttajakysymyksiin niin, niin, että voimme sitten täällä päättää, minkälaisia tarkistuksia teemme jatkossa. Kuka aloittaa? Roberto. Thank you very much. I'm going... Puheenjohtaja, kiitos kovasti. Minä ensin ja sitten Antoni jatkaa. Vaikutusten arvioinnilla, jos tämä sopii. Minun esitykseni on esittelypaketille, jossa keskitytään osatekijöihin, jotka liittyvät kuluttajiin, mutta meillä oli sellainen tunne, että valiokunnalla olisi hyödyllistä saada laajempi alustuspakettiin. Paketti on osa pyrkimyksiämme keskittyä siihen, että Euroopan talous muutetaan digitaalitaloudeksi, että saadaan impulssia työpaikkojen luomiseen – ja tämä on osa laajempaa kuvaa digitaalisessa toimintaohjelmassa, ei, eli millään tavalla ei ole niin, että tämä kattaisi kaiken digitaalisesta etenemissuunnitelmasta. Se kattaa sen, mitä, mikä liittyy yhteyksiin, eli siihen liimaan, joka liittää kaiken yhteen, koska ilman sitä ei ole pilvipalveluita, ilman sitä ei ole internetalustoja, joilta voidaan tarjota palveluja. Tämä on se perusrakennuspalikka, jota tarvitaan. Kymmenes syyskuuta komission kollegio hyväksyi paketin Connected Continent-paketti. Sitä kutsutaan, siihen kuuluu kolme osatekijää. Ensimmäinen on tiedonanto, jossa hahmotellaan komission visio toimista, joilla saadaan loppuun televiestinnän sisämarkkinat. Siinä asetus varmaan on tärkein askel edistyksessä, mutta se ei ole lopullinen. Komissio on hyväksynyt suosituksen syrjimättömyydestä ja kustannuksista, jotka liittyvät laajakaista saatavuuteen, erityisesti uuden sukupolven saatavuus, jotta sääntelyympäristössä voidaan taata vakaus. proposal for a regulation concerning the telecom single market uh, uh and the vision. Ja sitten visio tästä Connected Continent-asiasta. Miksi asetus? Tämä on erityisen relevanttia, kun tarkastellaan kuluttajiin liittyviä asioita. Syy, miksi on valittu asetussäädökseksi, on, kun puhutaan sisämarkkinoista, eli puhutaan harmonisointitoimista ja jossain määrin ja jossain tapauksessa maksimiharmonoinnista. Eli tarkastelemme samanlaisia ratkaisuja kaikkialla Euroopassa. Eli asetusväline on pääväline saavuttaa se. Tietysti se liittyy myös paketin toimeenpanon nopeuteen, direktiivivälineen käyttö. Siinä tarvitaan toista vaihetta, joka on kansallinen transponointi siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, joka tuppaa sitten implementointia viivystyttämään. Paketin filosofia on se, että siinä perustetaan olemassa olevan kehyksen varaan. Siinä yritetään täydentää ja parantaa sitä, ottaen huomioon sisämarkkinat, eli rehtomat markkinat. Kolme pilaria siinä periaatteessa on. Ensimmäinen on yksi yhteinen kuluttaja, ympäristö, eli samat säännöt, samat sopimusehdot kaikille kuluttajille niin paljon kuin mahdollista kautta Euroopan. Tietysti tässä puhutaan sähköisen viestinnän sopimuksesta ei puhuta sopimuksista, jotka liittyvät internetissä tapahtuvaan tuotteiden ostamiseen. Tässä pilarissa on myös säännöksiä, jotka koskevat sitä, jota voidaan kutsua Europe, termille European Connector Space, eli soitot ja soittojen vastaanotto, kansainväliset verkkovierailut ja tietysti laitteiden käyttö kautta Euroopan ja kansainväliset puhelut. Kuluttajapilarissa ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa lainsäädännössä ehdotuksessa on ehdotus net neutraalitista ehdotus Uh, communication, electronic communication service. Sitten yritykset voivat tarjota palveluja mahdollisimman yksinkertaisella tavalla yli rajojen, ja meille mahdollisimman yksinkertainen tapa on se, että nyt pitäisi olla yksi lupa, ja sitten siis lupa, joka on saatu yhdessä jäsenvaltiossa, sitä voidaan käyttää palvelujen tarjoamiseen kaikkialla jäsenvaltiossa. Eli yksinkertaistaminen niin paljon kuin mahdollista, lupaehtoja. Kolmas elementti koskee tukkumyyntiä, jota yritys käyttää palvelujen tarjoamiseen. Kiinteän verkon tukku, tukkupalvelut, jotka ovat kytkentäpalveluja, joita yritys käyttää äh, konstruoidakseen tarjouksen, joka tarjotaan loppukäyttäjille. Ja sitten taajuudet, taajuudessa eh, tai paketissa keskitytään laajakaistataajuuksiin. Se on se olennainen osatekijä, jotta saadaan yhtenäiset palvelut kaikille kansalaisille Euroopassa riippumatta siitä, missä he sijaitsevat. Nopeus, jolla datapalveluja mobiililaitteisiin eh, tarjotaan, on kasvamassa. Se on aika vaikuttava kasvunopeus Varmaan olette nähneet monia arvioita. Ja äh, aiemmat aina lyövät laudalta, ei kun uudet lyövät laudalta aiemmat. Eli kaikki laitteet ovat pian koko ajan liitettynä internettiin. Olemme tilanteessa, jossa kaikki objektit ympärillämme ovat liitettynä internettiin. Eli täytyy varmistaa, että on tarpeeksi taajuuksia, jotta voidaan kattaa kaikki se, mitä tapahtuu hyperkonnektiivisessa yhteiskunnassa. First of all, why is necessary? Kuluttajapuoli sitten, miksi on tarpeen, että tarkastelemme yhtenäisiä kuluttajasääntöjä sähköisissä viestintäpalveluissa? Kahtalaiset syyt. Ensinnäkin, että olisi sama suojan taso kautta Euroopan, jotta voidaan välttää se, että kuluttajat yhdessä jäsenvaltiossa ovat suojelumpia kuin toisessa. Ja siinä ei ole järkeä yhtenäismarkkinoilla. Ja toinen syy on, että yritykset varmistavat, että kun ne päättävät tulla tietyille markkinoille, että ne tietävät, että minkälaisia sääntöjä on, jotka liittyvät kuluttajiin, joita täytyy noudattaa kullakin markkinoilla. Ja jos säännöt sitten ovat samat kaikkialla, niin saadaan mittakaava etuja, kun tarjouksia suunnitellaan. Monen otteeseen on nähty, ja sitä, että yritykset ovat kertoneet meille – että jotta voidaan alkaa tarjota palveluja kuluttajille Euroopassa erityisesti, kun kyse yritykset, eivät toimi useissa kuin yhdessä Euroopan maassa, se on, siihen liittyy kustannuksia, koska IT-järjestelmiä täytyy sopeuttaa, koska kuluttajasuojasäännöt ovat erilaiset. On suuria eroja periaatteessa nykyään eri maiden välillä. Eli tarjoukset täytyy räätälöidä. Tarjous voi olla aivan sama, siitä olisi hyötyjä yrityksille, mutta myös kuluttajalle, jos tarjoukset ovat halvempia. Uh, the first element that we believe it's a right of the consumer is that they... Ensimmäinen etu kuluttajalle on se, että olisi mahdollisuus käyttää sähköistä viestintää ja siihen liittyviä laitteita Euroopassa kohtuulliseen hintaan. Tietysti markkinat määrävät hinnan, ei sitä sääntelymäärää, mutta tarkoitan, että mitä tahansa on perustelematonta kustannusta, mikä tulee vaikka liiallisista verkkovierailuhinnoista, perustelemattomista eroista kansainvälisten puheluiden hinnoissa, ne täytyy poistaa sisämarkkinoilla. Ja nykyään jos te, puh, on puhelu Lissabonista Vilnaan ihan vain esimerkkinä. 24 senttiä on kustannus, ei ole internetkytkentäkustannuksia, ei siis ne ovat menneet alaspäin dramaattisesti, mutta siltikin nämä tariffit, joita sovelletaan, voivat olla jopa puolitoista euroa, niin kuin 20 vuotta sitten. Ihan niin kuin koko liberalisointia ja tekniikan kehitystä ei olisi tapahtunut. Tähän on monia syitä, mutta mitä tahansa syyt ovat, niin mutta sisämarkkinoilla teolliset kustannukset, niitä pitäisi pystyä pienentämään. Kun puhutaan sopimuksista, Haluaisimme, että sopimusta edeltävät tiedot, kaikki, joita annetaan asiakkaille, olisivat samat kautta Euroopan. Eli maksimiharminisointiin pyritään näissä säännöissä toistaisin. Että toisaalta halutaan suojella asiakkaita, toisaalta välttää se, että kansa, kansalliset sääntelijät käyttäisivät hyväkseen eurooppalaisia sääntöjä, lisäisivät niihin omia etuja, estäisivät tai tekisivät vaikeaksi päästä markkinoille. En nyt mene yksityiskohtiin siitä, mitä olemme ehdottaneet ehdotuksessa, kun aika loppuu, mutta tietysti olen valmis käsittelemään yksityiskohtaisemmin puheenjohtajaa, jos kysymyksiä tulee. Tiedosti, joita annetaan ennen sopimuksen tekemistä, hyvin tärkeä piirre, joka liittyy kuluttajiin, on avoimuus, läpinäkyvyys ja vertailtavuusvälineet. Meillä on näyttöä ja Antoni kollegani käsittelee sitä näyttöä, että läpinäkyvyys ei ole taattu Euroopassa. Ne nopeudet, joita mainostetaan, eivät ole sellaisia, joita kuluttajat saavat oikeasti. Liikenteen hallinnasta ei ole tietoa, kaupallisista käytännöistä ei ole tietoa, ja monilla lainkäyttöalueilla kuluttajalla ei ole oikeutta tietää. Me tietysti uskomme kilpailuun, vapaisiin markkinoihin ja kuluttaja on avainasemassa. Päätös on kuluttajan puolella, mutta kuluttajan täytyy saada hyvät tiedot, mitkä käytänteet ovat, joita sovelletaan palvelun tarjoajalla. Sitten hän voi päättää parhaasta tarjouksesta. Net neutrality, it's... Uh, Verkkoneutraalisuus on tärkeä piirreehdotusta, kuten sanoin Ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa säännöstössä on ehdotus ottaa lainsäädäntöön verkkoneutraalisuus. Ja jos tarkastelemme sisämarkkinoita ja keskiverto kansalainen Tämä on varmasti suurin pyrkimys maailmassa lainsäätää verkkoneutraalisuudesta. Yhdysvalloissa todellista lainsäädäntöä ei ole tästä aiheesta. FCC siitä teki päätöksen kuuluisessa määräyksessä. Ja sitten sitä keskusteltiin laajalti poliittisella areenalla, mutta se ei koskaan muuttunut lainsäädännöksi. Komissiolla on oikeus ja velvollisuus tehdä lainsäädäntöaloitteita, niin se ajatteli, että demokraattisin tapa käsitellä verkkoneutraalisuutta on se, että on lainsäädäntöä. Ei tietysti liian yksityiskohtaista, koska ne ovat asioita, jotka kehittyvät, mutta minimiperiaatteet, jotka ohjaavat prosessia. Se on myös oikeudellinen, koska suositusten, eh, suosituksia yritettiin, mutta sitten sisäiset oikeudelliset asiantuntijat kertoivat meille, että että tiettyjen käytänteiden estäminen ei olisi mahdollista ilman lainsäädäntöä. Joten peruslainsäädäntömme koskee sitä, että on minimitakeet, joita täytyy soveltaa kaikkiin asiakkaisiin. Ei, no blocking ja no throttling periaatteet ja sitten liikennehallinnointi eh, ei sirivällä tavalla. Se on perisperiaate verkkoneutraalisuusehdotusta. tiettyä innovaatiota palveluissa sallitaan niin, että erikoispalveluja voidaan tarjota, erikoistettuja palveluja DNRien puitteissa, do not track, älä seuraa. Verkkovierailusta sitten. Miksi muutama kuusi sen jälkeen, kun hyväksyttiin roaming kolmonen, ja kun palaisin nyt sitten verkkovierailuasiaan. Miksi? Syy on se, että palaamme siihen asiaan sisämarkkinan näkökulmasta. Toinen on se, että mitä tässä paketissa on, kutsutaan nyt tätä roaming neloseksi. Se on vaihtoehtoinen regiimi, se ei muuta roaming kolmosta, mutta se tarjoaa option yrityksille sanoa yhtiöille. Jos harkittaisiin, että tarjotaan asiakkaille niin kutsuttu roomitolaikit vaihtoehto liittoutumien sopimuksien vai, tai jopa vaihtoehtoisen roaming-tarjoajan kautta. Sitten tietystä roaming kolmosen velvoitteesta voidaan pyrkiä, päästä eroon. Ja miksi tämä sopisi sisämarkkinoille? Sen vuoksi, että se tavoittaa skaalan ja soveltamisalan yhtiöille, jotka haluavat Euroopan laajuisia tarjouksia käyttöön. Se myös muuttaa vähän paradigmaa koko verkkovierailussa. Verkkovierailu voi vain tulla, jos yhtiöt voivat äh, sisällyttää kustannukset, koska jos oman verkkonsa ulkopuolella on verkkovierailu tai liittolaisen verkossa, niin se on aina ulkoinen kulu. Eli se ei voi olla koskaan nollakulu koska mennään verkosta ulkopuolelle. Kuluttaja on verkon sisällä ja tietysti verkolle on laajempi määritelmä, johon kuuluu myös liittoumat. Silloin kulut voidaan internationalisoida ja ne voidaan täysin kompensoida. Jos vähitellen otetaan käyttöön rummito like optio koulut sisällyttämällä, niin voidaan itse asiassa eliminoida roaming muutaman vuoden aikana. Ihan alusta alkaen, kun asetus tulee voimaan, niin ehdotamme, että, ehdotamme, että eh, eliminoimme sisääntulon puhelun kustannukset, jotka ovat perustelemattomat, oikeudettomat tällä hetkellä, koska niin kutsutut termination rates ovat pudonneet. Kun aikaa vähän päätän tähän tässä olisi vielä lisäkuvia yhdestä luvasta ja taajuuksista ja muista näkökohdista, jotka ovat vähän relevantteja. Joten siirränkin puheenvuoron Antonille. No, I mean, I think that's helpful that you've covered the, the key elements that we will be looking at. Avainosa tekijät varmaan tässä kuluttajapuolelta on katettu, mihin haluamme kysymyksemme keskittää tänään. Joten Antoni Vujan. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. I am um, trying. Yes, good. We're, we're moving. Uh, well, I, I, I won't take you through. No tästä en ehkä puhukaan, koska Roberto sen jo taisi käsitellä, mutta jos saisin vähän eteenpäin, hyvä. Ihan lyhyesti konsultaatiosta kuulemisesta, sidosryhmien kuulemisesta tärkeä kysymys. Yksi lähtökohdista arviossamme ja miksi on niin kiireistä laatia valmistaa alaa haasteisiin ja vaatimuksiin, jotka siihen kohdistuvat laajemmin taloudesta ja yhteiskunnasta lähtien. Ja tästä syystä emme konsultoi yleisen kuulemisen kautta otan laajasti yhteyttä sidosryhmiin – Kaikissa jäsenvaltioissa tätä BEREK on tehnyt laajasti ja myös tämä avoin internet liittyy tähän avoimuus. Ne liittyvät BEREKin raportteihin ja ne kertovatkin varsin paljon tilanteesta. Sitten radiotaajuusryhmän tekevä työ, samoin komissio on tehnyt työtä parlamenttipiteiden julkinen kuuleminen kesäkuussa sen lisäksi, että tavall- yleensä keräämme aina todisteita tutkimusten kautta, koska tämä on sisämarkkinatoimi, ei ehkä hämmästytä, että se kyseessä juuri hajautuminen on tässä johtolankana äh, eri kohdissa eri alueilla, jotka Roberto jo otti esille, mitä tulee la- taajuuksiin, verkostoihin pääsyyn. Niillä on ehkä suurinta merkitystä tässä, mitä tulee kuluttajan etujen suojaamiseen ja suojelun. Olemme voineet nähdä suurta sirpaloituneisuutta, vaihtelua, sääntelyä ja lähestymistavoissa. jopa mitä tulee minimistandardeihin, tämän hetken tämänhetkisten direktiivien kohdalla. Ja meistä tämä on huomattavan kielteisesti vaikuttanut kaikkiin osallisiin, niin kuluttajiin kuin muihinkin. Kuluttajien, kuluttajien kärsivät varsin suurista hintaeroista Euroopan markkinoilla, ja näitä ei voida mitenkään selittää objektiivisin vir- eroin, kuten työvoiman hinnan kautta tai edes mitä tulee taajuukseen saatavuuteen tai langattomiin palveluihin. Ehkä tästä täytyy sanoa, että jos, kun analyysimme osoittavat, että on varsin suurta hintaeroavaisuutta, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toimivammat sisämarkkinat johtaisivat siihen, että keskivertohinnat yhdentyisivät. Siis eh, eivät välttämättä korkeat hinnat lähenny matalia hintoja. Mutta haluamme kuitenkin dynaamisemmat tele- televisiomarkkinat. Pyritään saamaan aikaan kilpailukykyiset markkinat, jotka toimivat hyvin, investointitasot ovat hyvin toimivilla markkinoilla yleensä vähän korkeammalla tasolla, paremmat verkostot johtavat tehokkuuteen, hintojen laskuun ja hintaedut sitten koskevat myös loppukäyttäjiä. Tavallaan yksi vastapuoli tähän hintaeroavaisuuteen on huomattavat erot myös sektorin toimintakyvyssä. Ja aika defensiivisiä bisnesmalleja on, jotka perustuvat pitkälti olemassa olevien kanto, asemien suojeluun pienemmillä kansallisilla markkinoilla ei ole ollenkaan sellaista dynamiikkaa, jota tarvittaisiin, jotta pystyttäisiin vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät, joita suurempi kysyntä aiheuttaa ja minkälaisia tarpeita suuremmalla ta- laajemmalla taloudella on myös näihin kysymyksiin. Tietysti vaikutusarviointitutkimus on tehty, tästä on tarkastella suhteellisuutta ja toisellisuusperiaatetta yhtä lailla, yhtä lailla. Turha edes mainita, että olemme pyrkineet maksimissaan vähentämään minimiinsä interventioita asioissa, jotka kuuluvat kansalliselle tai alueelliselle tasolle, ja se on perusteltu, perusteltuakin. Me emme esimerkiksi tartu ö, taajuuskorjauksiin. Olemme lopuksi päättäneet olla ehdottamatta yhtenäistä eurooppalaista sääntelyviranomaista. Tätä voidaan perustella eri argumentein. Yhtä lailla uskomme että on hyvä rakentaa mekanismia vuorovaikutukseen tutkimusta varten ja pyritään tunnistamaan, miten voidaan korjata paikallisen kilpailun ongelmia, koska komission kuitenkin pitäisi pystyä edistämään lähentymistä. Sitten mitä tulee vaikutusarvioinnin rakenteeseen, siinä oikeastaan tunnistetaan neljän tyyppisiä tavoitteita, jotka vastaavat neljää laajaa toimintasektoria tai toiminta-alaa. Tämä mahdollistava teknologia uh, luvan antomekanismi ja sitten johdonmukaisuutta taajuuksien myöntämisessä ja tukkualan ja pyritään myös varmistamaan, että suojellaan loppukäyttäjää samalla tavalla. Ja pyritään suojaamaan kuluttajia, mitä tulee kansainvälisiin verkkovierailuhintoihin. Miten näihin tavoitteisten parhaiten päästään? tarkastelemme eri vaihtoehtoja lähtien liikkeelle asteittaisuudesta eri reiteissä, miten näihin ohjelmiin tartuttaisiin, mit, käytetään suosituksia tai mm, direktiivejä, asetuksia sitten toinen vaihtoehto, integroitunut lainsäädäntötoimenpide, joka ei tarkoita sitä, että täysin uudistettaisiin olemassa olevaa lainsäädäntöä, vaan pikemminkin tukeudutaan siihen. Se on tavallaan yhdistelmä fokusoidusta interventiosta. Ja sitten kolmas vaihtoehto, optio 2 plus paljon suurempi keskittäminen – mitä tulee eurooppalaiseen sääntelyyn, vallankäyttöön, vaihtoehto, joka muuten siitä keskusteltiin kyllä aika paljon sisäisesti komissiossa. Sitten mitä tulee hyötyihin on eri tapoja mitata tätä hyötyä ja kaikkein konkreettisin on tutkimus, jonka komissio on tehnyt, jossa on tarkasteltu mahdollisia vaikutuksia, todennäköisiä vaikutuksia, jos Euroopan markkinat lähentyisivät ja noudattaisivat parhaimpia käytäntöjä, niin kuin tässä jo aikaisemmin mainitsin puhuessani hintojen lähentämisestä. Ja tässä voidaan nähdä todella huomattavia etuja 110 miljardia euroa vuodessa. Sitten kaikkia hyötyjä ei voida mitata niin hyvin itse sektorilla, mitä tulee kasvuun. Jos tarvitaan kasvusuuntautuneempia bisnesmalleja, mutta tämä liittyy myös julkiseen sektoriin, miten se hyödyttää terveempää yhteen toimivaa markkinatilanteen, joka meistä auttaisi. Ja tämä tietysti sisältää ei vain mitä tulee viralliseen heidän oikeuksiinsa suojeluun mm, osuudessa tässä lainsäädännössä, mutta se hyödyttää tietenkin myös suurempaa kilpailukykyistä dynamiikkaa, jota tarvitaankin. Yes. Uh, the, uh, matter of, of, of costs. Sitten kustannuskysymys tässä asiassa. olemme todella varovaisia. Pyrimme tarkastelemaan pahimman tapauksen skenaarioita, jotta todellakin ymmärtäisimme, mitä tässä oikein olemme ehdottamassa. Tietenkin on erityisiä säädöksiä, jotka mahdollisesti vaikuttavat tuloihin operaattoreiden kohdalla eu sisäiset soitot ja verkkoviranomaukset, mutta eri syistä meissä nämä, pahimman, nämä pahimmat skenaariot todennäköisesti eivät toteudu A, jos johtuen kasvusta ja johtuen siitä, että jotkut näistä yritysmalleista ovat joka tapauksessa poistumassa, kuolemassa. Ja toivottavasti me voimme vain nopeuttaa tätä prosessia. Ja kolmanneksi, koska molemmilla alueilla – emme pyri kovaan hintasääntelyyn, vaan pyrimme ohjaamaan kaupallisia käytäntöjä kestävämpään suuntaan. Tässä te näette graafisessa muodossa, miten on arvioitu kokonaisvaikutusta, joka johti meidät siihen loppuun lopputuloksen, niin kuin tästä kuvastakin hyvin nähdään, että vaihtoehto kaksi, nimittäin sääntely, tai tästä jo teille puhuttiin, se olisi siis paras vaihtoehto. Ilman, että mennään tätä tiukkaa tekstiä ihan tarkkaan läpi, niin pääkysymys oli tämä toiminnan laajuus ja sen oikea-aikaisuus ja tässä on fokusoitu sääntelyehdotuksen tarkoituksena aika nopeastikin vaikuttaa johtuen, että on valittu asetusvälineenä ja tämä onkin todella tärkeää, kun ajatellaan kokonaisvaltaista harmonisaatiotavoitetta loppukäyttäjän kohdalla esimerkiksi Tässä pyrimme nopeasti toimimaan ja saamaan aikaan myös nopean reaktion kentältä, kun tällainen järjestelmä otetaan käyttöön ja samanaikaisesti kunnianhimoisesti keskitytään kaikkein kiireellisimpiin ongelmiin, jotka vaativat korjausta Euroopan markkinoilla suuremman yhteisen edun hyväksi. Kiitoksia. Good. Well, Kiitoksia kovasti ITRE-valiokunta on keskustellut asiasta pitkään. Tiedän sisällöstä varsin hyvin, enkä palaa siihen nyt sen enempää, koska olemme asiasta jo keskustelleet. Enkä usko, että siihen kannattaa nyt pureutua tänä iltapäivänä. Ehkä kannattaa pikemminkin katsoa näitä kuluttaja-aspekteja ja sitä, miten ne sopivat hyvin yhteen kaiken mun kanssa. Bastos, onko teillä nyt tähän kommentoitavaa vai puhunko minä ensin? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sou relator também deste. Kiitoksia kovasti tästä tärkeästä mietinnöstä. En ole kuitenkaan yhtä innostunut nyt kaikesta kuin komissio, kun katsotaan tätä vaikutusten arviointitutkimusta. Tässä on paljon keskustelemista siis siitä, mikä oikeuttaa tämän säädöksen parlamentin on tiedettävä, mikä tähän lainsäädäntöehdotukseen on johtanut. Ja aloitamme pohdintamme tänään ja varmasti löydämme tasapainon. Olisi mielenkiintoista kuulla, onko komissio pohtinut kylliksi sitä, mitä tällä lainsäädännöllä voidaan saavuttaa, erityisesti kun katsotaan kuluttajan suojaa. Minulla on epäilyksiä liittyen taloudellisiin, juridisiin ja poliittisiin seurauksiin tällä alalla. Poliittisesti katsottuna näyttää siltä, että vaikka ehdotuksen taustalla on hyviä aikomuksia, niin tämä tulee nyt aika arkaluontoisen aikaan juuri vaalikauden lopulla ja hieman ennen parlamentin vaaleja. Ja tämä ei useinkaan ole paras mahdollinen lähestymistapa, jotta saavutetaan tasapaino asioissa. Tämä aikataulu merkitsee sitä, ettei meillä ole kylliksi aikaa käydä keskustelua aiheesta ja meidän on nyt pohdittava asiaa. Net, internetneutraalius on asia, joka on lähellä sydäntämme ja sitä täytyy todella tarkkaan katsoa. Tässä ovat kyseessä asiat kuten ilmaisun vapaus, palveluiden tarjoaminen, kuluttajien oikeudet ja niin edelleen. Eli monet oikeudet, jotka ovat hyvin pitkäkantoisia – ja tässä on mukana paljon sellaista, joka ei voi joutua, ei saa joutua väärän valoon. Ja nyt kun olen katsonut tätä pakettia, niin en ole varma, onko nyt todella paras ajankohta lainsäädännön edistämiseksi. Ja tämä asetusehdotus oikeudellisesti katsoo oikeastaan kaikkea televiestintäalan lainsäädäntöä. Ja jot, tässä on joitakin lainsäädännön osia, jotka ovat juuri kuukausia sitten vasta astuneet voimaan, eikä transponointia ole vielä ehditty tehdä kansallisella tasolla. Joten ei ole selvää, miksi komissio puhuu nyt yhdestä ainoasta asetuksesta, jolla halutaan tarkistaa erilaisia direktiivejä, jotka ovat näin laajakantoisia. Verkkovierailut, internetin neutraalius, tähän liittyy todella monia välineitä. Haluaisin kuitenkin kiittää komissiota heidän esityksestään, mutta eikö kuitenkin olisi parempi uudelleen tarkastella nykyistä lainsäädäntöä, vaikka nyt äh, on vielä hieman aikaista tehdä näin. Eikä tässä pitäisi toimia hieman kohdennetummin tietyn lainsäädännön osalta ilman, että katsotaan koko lainsäädäntöä. Emmekä myöskään saa unohtaa sitä, että tärkeintä tässä kaikessa on kuluttajan suoja kuluttajan edut ovat kaiken keskiössä ja juuri näitä etuja meidän on suojeltava. Tämä on monimutkaisesti hyvin hankala paketti. Tällä pitää antaa oikeusvarmuutta kaikille telealan toimijoille ja viittaan tässä kansallisiin sääntelijöihin, operaattoreihin, toimivat he, he, toimivat he pienessä tai suuressa mittakaavassa. Oikeusvarmuus on no, välttämätöntä, jotta voidaan taata se, että tällä tulla edistetään hyvää henkeä televiestintäalalla. Ja nämä toimet koskettavat miljoonien eurooppalaisten kuluttajien elämää. Kriisi ei ole vielä ohi, vaikka olemmekin varsin optimistisia tulevaisuuden näkymien suhteen. Ja komissio tarkastelee nyt alalla tiettyjä osia, jotka ovat joutuneet ongelmiin tai ovat olleet ongelmallisia. Esimerkiksi verkkovierailu, jotkut sanoisivat, että he odottavat olla näiden palveluiden eteenpäin menoa. Tässä asiassa tehtiin päätöksiä vuonna 2012 ja kaikki näytti hyvin lupaavalta, mutta tämä ei kestänyt edes puolta, ole kestänyt vielä edes puolta toista vuotta. Tähän tehtiin valtaisia investointeja ja ne saattavat joutua nyt kyseenalaisiksi uusien muutosten takia. Eli ennakkoitavuus ja muu joutunut kyseenalaiseksi sekä toimijoiden että kuluttajien näkökulmasta. Ja taloudellisesti katsottuna on vaikea ymmärtää, mitkä ovat todelliset validit syyt tämän ehdotuksen taustalla. Onhan tässä lähestytty myös kilpailua uudella tavalla. Jos toimijoita on enemmän, tällä täytyy kattaa suurempi määrä oikeuksia. Tämä on totta. Mitä enemmän valinnanvapauksia ihmisillä on, sitä enemmän heillä on saavutettava. Puhumme sellaisesta EUsta, joka parantaa kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Tämä on nyt tavallaan muutos Tämä tutkimus hylättiin komissiossa kahteen otteeseen riittämättömän näytön takia. Ja oli kolmas kierros, joka ei johtanut mihinkään tulokseen, ja siksi tähän kyllä liittyy epäilyksiä, mutta kaikista huolimatta haluan kuitenkin suhtautua asiaan myönteisesti epäyksistä huolimatta. Ja EPPlle on aivan selvää, että tähän ehdotukseen ei saa suhtautua mitenkään pienin perustein, vaan tätä on katsottava hyvin tarkkaan. Toivon, että saamme aikaan johdonmukaisen ja tasapainoisen tuloksen, joka suojelee kuluttajien etuja. Kiitoksia kovasti tästä. Tiedän, että Itressä nämä asiat tuotiin myös esiin. Ja parlamentin täytyy pohtia, mitä tälle ehdotukselle nyt tehdään. Ja tässä muodossa sitä ei saada läpi sääntelykehykseen, koska tähän liittyy niin paljon neuvotteltavaa. Ja kuluttajan näkökulmasta minua kiinnostaisi tietää ensinnäkin, luin tämän uuden kappaleen nyt tarkkaan läpi. Tässä on paljon tuttua, mutta vaikuttaa hieman oudolta, oudolta Tämä minun on sanottava. Tämä lähestymistapa, joka tässä on, että leikataan ja liimataan säädöksiä vanhoista. Ja se, että tästä tehdään nyt asetus, on outoa, koska meillä on jo Berekin sääntelymekanismi. Berekissä on tarkoitus koordinoida nykylainsäädännön transponointia, eikä tästä ole kovinkaan paljon mainittu tässä vaikutusten arvioinnissa. Eli analyysi siitä, missä puutteet ovat vuoden 2009 järjestelmän täytäntöpanon osalta jäsenvaltiossa oli tervetullut. ja miksi näitä vajeita pidetään niin vakavina, että ne todella vaikuttavat alan taloudelliseen selvitymiseen. En ole nähnyt minkäänlaista linkkiä tämän ja teidän odotustenne välillä alan kasvusta. Mehän haluamme uusia investointeja, haluamme kannustaa niihin. Tämän pitäisi olla ehdotuksen taustalla. Ja kun katsomme tätä valiokunnan näkökulmasta, niin me mielenkiinnolla me lähdemme kyllä mielenkiinnolla lähdemme uudistamaan kuluttajan oikeuskysymyksiä. Tämä pystyttäisiin kuitenkin tekemään varsin helposti muuttamalla nykyistä kuluttajan oikeusdirektiiviä. Tämä pystyttäisiin tekemään myös aika nopeasti suuntaviivoilla Esimerkiksi operaattorin vaihtokysymys. Muista, muistan, tai muistutan, että parlamentti tässä pysyy tiukkana. Ja toivottavasti nämä asiat saadaan transponoitua. Ja toinen asia, mitä meidän on katsottava hyvin tarkkaan, on se, onko meidän ehdotuksemme todella toteutettu. Olemme jo tehneet suuren osan työstä ja tämä on meille ongelmallista. Ja koko prosessin suuri puute tuntuu olevan se, että tällaista lainsäädäntöä edeltävää konsultaatiota ei teidän kanssa ole kylliksi käyty näistä kaikista asioista. Totta kai me nyt tarkastelemme tätä kaikkea hyvin tarkkaan ja katsomme tähän tehtyjä muutoksia, ja päämuutokset liittyvät palvelujen laatuun ja avoimeen internet-saatavuuteen. Kysymys, kysymyksen kuuluu, tai se on osoitettu Robertolle. sen liittyy tähän internetin neutraaliuteen. Ja nähdäkseni sitä ei mainita tässä missään, eikä sitä mitenkään tässä määritellä määritelmissä. Eli miten te, hyvät herrat siellä, määrittelisitte internetin neutraaliuden? Minkälaisia aspekteja siihen kuuluu? Mikä siinä on niin erityistä? Me todella rehkimme alkuperäisen direktiivin osalta palvelujen laadun takaamiseksi ja niihin liittyvien vaatimusten osalta. Eli näettekö, että tähän todella liittyy ongelma, joka pitää ratkaista kilpailun estämisen osalta? Ja uskotteko, että vuoden 2009 säännöt eivät jo pureudu ongelmaan? Berekin mukaan heillä on jo kylliksi välineitä asian puuttumiseksi. Mutta te kuitenkin tunnette ottavan tässä mukaan uusia elementtejä erityisten palveluiden muodossa. Tässä on kyseessä aivan uudenlainen määritelmä, specialized service. Mitä sillä tarkoitetaan? Tässä on myös muita aivan uusia elementtejä. Eli mihin ongelmiin meidän nyt todella pitää puuttua ja mihin täällä pyritään? Nämä ovat kysymyksiä, joita me haluamme vastauksia tässä valiokunnassa. Emme ehkä nyt, mutta jos te haluatte, että me katsomme näitä asioita, jotta voidaan parantaa loppukäyttäjän asemaa, niin pitää tietää, missä puutteet ovat. Ja toiseksi on ymmärrettävä suhteessa jo tekemäämme työhön, että että no, te, uskotteko te, että me teimme huonoa, huonoa työtä aikaisemmin? Ja mitkä ovat keskeisimmät elementit, joihin meidän on nyt keskityttävä tästä eteenpäin? Thank you, Chairman. I... Mm, Kiitoksia puheenjohtaja Antonin kanssa. Jaan tämän ensimmäisen vastaan, vastauksen oletin, niin että voimme vuorovaikutus tehdä työtä ja antaa teille näitä tarvittavia elementtejä, mikä auttaisi teitä analysoimaan vanhaa ehdotusta. No, otan tässä nyt pari asiaa ihan huipputasolla, joita yritin käsitellä, ja Antoniokin korosti tätä, mutta todennäköisesti ne eivät tulleet kovinkaan selväksi tässä olemme vali, valinneet täysin erilaisen reitin kuin aikaisemmin. Valitsimme kuluttajan suojatien ja maksimiharmonisaation näissä sähköisissä viestintäkysymyksissä. Ja tämä on aivan eri tapa toimia kuin aikaisemmin. Joten tässä me toteamme, että kuluttajat jäsenvaltiossa X tai Y, heitä ei pitäisi suojella enemmän tai vähemmän kuin kuluttajia muissakaan jäsenvaltioissa. Ihan samalla tavalla pitäisi kohdella ja suojella. Ja miksi me näin sanomme? Ensinnä sen takia, että meistä ei ole mitään syytä sille, että ei ole mitään syytä sille, miksi suuria eroja pitäisi olla kuluttajan suojassa Euroopassa. Sitten toinen syy. Haluamme varmistaa, että yritykset, kun ne päättävät laajentua muihin jäsenvaltioihin ja asettautua sinne, niin silloin siellä on edessä ihan samanlainen toimintaympäristö. Tavallaan tämä on siis eurooppalainen standardisopimus, jota tässä tarkastellaan. Ja nämä ovat standardoituja säädöksiä. Tämän takia olitte aivan oikeassa, että tässä toistetaan, mitä aikaisemminkin on ollut, siis näitä, mitä aikaisemmin on ollut näitä hyviä kohtia, niin mehän tiedämme, että kuinka tärkeää tämän valiokunnan työ on ollut käyttöoikeuksien suojelussa. Täytyy varmistaa, että tässä noudatetaan standardikäyttäjäsopimuksia. Uskon, että vaikutusarvinnossa olemme viitanneet suureen määrään todistusaineistoa, jota olemme keränneet valvontatoiminnassamme ja todenneet, että on valtavia eroja Euroopassa sisäisesti. Me olemme tut- julkistaneet tutkimuksen avoimuudesta. Sen laatii yritys, jonka nimi on Samnous. Se osoittaa, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa nopeus, jolla mainostetaan, ei ole sama kuin se nopeus, jonka äh, kuluttajat saavat. Erot ovat jopa 50 prosenttia, ellei enemmänkin. Meillä on Berekissä todistusaineista että 300 miljoonaa kansalaista ei voi käyttää Skypen kaltaisia palveluita, IP-puhetta. Miten, miksei tähän ole vielä tartuttu? Me olemme keskustelleet tästä ongelmasta kolmekin vuotta Ehkä on kaksi syytä, miksi ei ole onnistunut tilannetta korjaamaan. Ensinnäkin kollektiivinen epäonnistuminen, en kuitenkaan usko, että näin on. Toinen syy, se, että puuttuu vahvaa oikeusta perustaa, jolle tuolta toimia. Ehkä tämä onkin syy, minkä takia tällä hetkellä mikään kansallinen viranomainen ei voi sanella tämmöistä toimenpidettä, joka estää blokkauksen. Me olemme puitteista viraston kohdalla tarkastella tätä huolella. Ei ole tarpeeksi vahvaa oikeudellista perustaa, että kansallinen sääntelyviranomainen voi estää tällaisen blokkaavan toiminnan. Ja Minkä takia tämä lähestymistapa on sitten niin erilainen kuin aikaisemmin? Tämä on syy siihen, mutta tässä myös kyllä toistetaan joitakin osuuksia vanhasta, Otetaan on tähän asetukseen mukaan. Ja niin kuin Antoni sanoi, me olemme todellakin käyttäneet hyväksi todisteaineista Tämä monimutkainen kysymys. Meillä on sisäistä seurantaa, kun tehdään näitä vaikutusarviointeja. Me tietysti noudatamme kun näitä me arviointeja, joita on tehty, ja olemme myös vastanneet näihin pyyntöihin täsmällisesti, joten en oikein ymmärrä rehellisesti sanottuna, milloin emme olisi identifioineet syitä toimia tietyissä kohdissa. Tietysti tämä vaatisi paljon parempaa vuorovaikutusta valiokunnan kanssa. Tähän, tämä ei tietenkään riitä, mutta jos on jotain sellaisia kohtia, joiden kohdalla voimme antaa kirjalliseen panoksen tiedoista, äh, elementeistä, joita voimme saada kaikista viitetoimista, niin kyllä mielellämme tällaisen äh, laadimme. Time permits, uh, I, I might... Jos aika sallii, käsittelisin muutama avainkohdista taisi tulla kysymyksiä avoimesta internetistä, verkkovirailuista ja yleisestä loppukäyttäjäsäännöistä. Ehkäpä tarttuakseni siihen, mitä Roberto sanoi avoimesta internetistä. Tällä alalla meillä oli klassisen konsultoinnin edut, satoja vastauksia saatiin, joten näyttöön perustuva näyttö on erityisen vahva. Tietysti on totta, että emme käytä ilmausta neutraliteetti neutraalius lakitekstissä juuri, koska poliittisella alalla siinä on kitkaa, mutta ei ole näkemyksiä helppo sovittaa yhteen. Eli oikeussäännöksiä ollaan yritetty laatia periaatteiselta pohjalta. Ja kun otetaan huomioon oma oikeudellinen lausuntomme, kun yksi kolme artiklaa luetaan yleispalveludirektiivistä, puheenjohtaja kysyitte uudesta erikoispalvelukonseptista. Meidän mielestämme se on kovin tärkeää, että jotta voitaisiin saavuttaa kaksi hyvin tärkeää asiaa. Ensimmäinen on varmistaa, että internet käyttöoikeusperiaate on sellainen, jossa syrjimättömyys ja non-blockin periaate on hyvin arkkuroitu. Ja määritellään erityisen huolellisesti ne alat, joilla kohennettuja laatutakuu palveluita voidaan taata ISPn ja sisällön ja laitettua tarjoajan välillä ilman, että olisi näiden kahden ikään kuin saastumista. Eli hyvin huolelliset lailliset määrittelyt ovat olleet tarpeen, kun uusi konsepti on otettu käyttöön. Roaming-sääntely, jonka herra Bastos otti esille – jotta parlamentti sen käskettäen hyväksyi. Kuten muissa säännöksissä, rakennamme kovasti kolmannen roaming-asetuksen varaan. Sen säännökset on jätetty melkein kaikki paikalleen. Kaksi asiaa, jota ehdotamme muutettavaksi, ovat ennen kaikkea tulevien puheluiden säännöt mutta itse asiassa roaming-regiimi tuleville puheille, puheluille saadaan normaaliksi. Malli Euroopassa on sellainen, jossa soittava osapuoli maksaa ei vastaanottava. Ja termination maksuista työ on suunniteltu tukemaan tätä mallia. Uh, beyond that, what we seek to do is to create a, an optional... Ollaan yritetty luoda optionaalinen regiimi vaihtoehtoinen tapa käsitellä ongelmaa. Sellainen, joka perustuu markkinoihin, koska sen myötä toimijat voivat saavuttaa mittakaavaetuja, vaikka heillä ei omassa verkossa sitä olisikaan. Eihän kenelläkään toimijalla ole Euroopan laajuista verkkoa. Mittakaavaetuja, kun tarjotaan roaming-palveluja keskinäisten sopimusten avulla. Näitä sopimuksia on jo olemassa, joten emme mitenkään keksi uudelleen roaming-markkinoita. voisin sanoa yh, vähän lyhyesti jälleen vastauksena herra Bastokselle tästä diskurssin muutoksesta komission puolella. On totta, että tämän ehdotuksen myötä painotamme kovasti ei mittakaavaa tavoitteena itsessään, vaan että mittakaava mittakaavaedut, jotka voidaan saada, että niitä ei pitäisi estää sääntelyesteillä. Oli sitten kyse lupapuolella tai taajuuksien käyttöön saamisella – tai että olisi tarpeettomia eroja kuluttajan suojassa jäsenvaltiossa. Mutta se ei tarkoita, vaikka yritykset kasvavat ja kasvattavat eurooppalaista ulottuvuutta toiminnassaan. Ja kun on kilpailua ja valinnanmahdollisuuksia ja kokemuksia siitä kuluttajan keskuudessa, odotamme sitä kautta päinvastoin suurempaa markkinadynamiikkaa ja ainakin yhtä paljon mahdollisuuksia kuluttajavalinnanvapautta kuin kuluttajat tällä hetkellä kokevat kansallisessa tai paikallisessa tilanteessaan, jotta voidaan parantaa markkinoille pääsyä ja markkinoiden laajentamista. En tiedä, pitäisikö nyt vielä kuluttaa valiokunnan aikaa, mutta toivottavasti tämä nyt ainakin vastasi osaltaan kysymyksiin. Um, it is getting on towards quarter past six, so we've run. No, kello on jo vartti yli kuusi, joten aikataulu on nyt ylitetty. Oli hyvä käydä julkista keskustelua tästä. Toivottavasti olemme nyt olleet tänne rakentavasti kriittisiä. Olemme hieman turhautuneita siinä, ettei kuluttajan suojaa no, saavuteta nopeammin. Käännyin tässä oikeudellisen yksikön puolen ja pohdin, voidaanko tätä koko menettelyä hieman muuttaa. Olisimme voineet ehkä aloittaessamme tämän muutama kuukausi aikaisemmin, niin saadakin tämän läpi. Mutta kyllä tämä aloitteena on hyvä ja olen kuitenkin pahoillani siinä, että tässä nyt hukataan mahdollisuus, menetetään se. Tämä ehdotus tuli aivan liian myöhään, jotta tässä voitaisiin toimia todella. Mutta kyllä me nyt yritämme kantaa kortemme kekoon mahdollisuuksien rajoissa. Ja haluamme katsoa todella näitä kuluttajakysymyksiä. Katsotaan, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu mutta todennäköisesti tätä ei hyväksytä ennen ensi vuoden syksyä. Esimerkiksi verkkovierailut sillä tapahtuu paljon. Minä ja kollegani meillä on kiintähintainen sopimus, joka sallii verkkovierailuja rajoittamattoman määrän katsotaan, mitä näille sopimuksille tapahtuu. Nämä ovat asioita, joita meidän on otettava huomioon. No, me tietysti teemme kaikkemme kuluttajien eteen, ja tässä on nyt uusia asioita mukana. Nämä Voice over Internet Protocol kysymykset. Nämä olivat alun perin palvelun laatuun liittyviä kysymyksiä, ei niinkään blocking and service kysymyksiä. Ne toimijat, jotka tässä estävät toimintaa, toimivat sen takia, että he haluavat estää kilpailua. Yksi säännöksistä, joilla pyrimme tähän puuttumaan alusta lähtien, oli se, että kuluttajien pitäisi saada jo ennen sopimusta selkeää tietoa näistä ehdoista. He pystyisivät näin katsomaan vaihtoehtoja ja ainakin yhden palveluntarjoajan pitäisi pystyä tarjoamaan oikeanlaisen vaihtoehdon. Tässä mielestäni hieman kuitenkin kierrätte tätä. Siis palvelun laatua on käytetty tavallaan syrjimisen. No, totta kai me voimme tästä keskustella, mutta tämä osoittaa, että eri ihmiset tulkitsevat tätä internetin neutraaliuskysymystä eri tavoin. Ja tämä osoittaa myös koko käsitteen häilyvyyden ja siihen liittyvät ongelmat. Se, että tässä otetaan nyt uusia käsitteitä ennen esiin tulleita ongelmia aivan uudella tavalla. Tällä alallahan asiat kehittyvät hyvin nopeasti. Ja filosofisesti tämä on hankala kysymys, ehkä kollegat ovat eri mieltä, mutta keskustelu jatkuu. Odotetaan yhteistyötä Bastosin kanssa. Hän on tehnyt hyviä ehdotuksia. Minä ja muut kollegat varmasti teemme yhteistyötä ja järjestämme kuulemistilaisuuden, jotta voidaan keskustella julkisemmin näistä asioista. Haluamme kuulla myös sääntelijöitä, heidän näkemyksiään ja siitä, miten vuoden 2009 säädöksiä täytäntöön pannaan. Mitään pakkoa kuluttajalainsäädännön harmonisoimisesta tässä ei ole. Ja kun keskustelimme pitkään direktiivistä, päätimme, että kuluttajaoikeuksia ei tässä vaiheessa kannata lähteä täysin harmonisoimaan. Joissakin jäsenvaltioissa kuluttajat saavat tiettyjä lisäetuja näin saattaa käydä myös televisintäalalla. Mutta joka tapauksessa menemme tässä kyllä eteenpäin. Kiitos siitä, että tämä prosessi on nyt aloitettu. Olen pahoillani siitä, että täällä ei ollut tämän enempää kollegoja paikalla, mutta itse tässä vielä viimeisenä kuukausina, niin puheenjohtajana varmasti puutun innolla asiaan. Ja niin kiitos nyt kaikille niille, jotka jaksoivat tätä katsoa näin pitkään ja kuunnella. Toivottavasti tapaamme pian. Valiokunta tapaa seuraavan kerran maanantaina 5. marraskuuta kello 15 1830 mutta ainakin Britanniassa on tuolloin juhlapäivä, eli katsotaan nyt onko täällä sitten ketään. Ja seuraavana päivänä 6. marraskuuta meillä on koko päivän kokous. Tavataan silloin.